Kollegi, buongiorno. Se gentilmente prendete... No niin, hyvää päivää kollegat. Voisitteko istua, jotta voisimme aloittaa kokouksemme. Meidän arvoiset vieramme ovat jo paikalla. Professori Tomaso Pado Schioppa. Hänellä on aikaa korkeintaan kello 16. Hän on lähdössä pitkälle matkalle Japaniin, eikä hän ehdi olla tämän pidempään paikalla. Joten meidän täytyy tässä nyt käynnistellä töitä. Aluksi jokunen ilmoitus aivan lyhyesti muutamassa minuutissa, jotta emme vie aikaisten jatko keskustelulta. Kuten tiedätte, olin pyytänyt uutta erityisedustajaa Ashtonin kautta siis uutta Afganistan edustajamme osakasia tulemaan paikalle kuulemistilaisuuteemme. Ja sama ehdotus tehtiin Euroopan unionin Washington valtuuskunnan puheenjohtaja Almeidalle. Ja tämä pyyntö koski heitä ennen kuin he astuisivat toimiinsa niin, että parlamentti voisi vähän tarkastella, minkälaisia henkilöitä he ovat, mitä aikomuksia heillä on ja miten he aikovat toimia näissä toimissaan. Ja me haluaisimme ainakin todella kuulla heitä. Herra Osakas tulee tänne 23.3. kello 17 ja 22. päivä iltapäivällä pidettävä kokous on peruutettu, jotta me kaikki voisimme osallistua kehitysvaliokunnan kokoukseen, johon on kutsuttu entinen yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Tony Blair. Tämä kuulosti mielenkiintoiselta, joten äh, peruutin kokouksemme, jotta voisimme osallistua tuohon kokoukseen. 23. maaliskuuta kello 15 aiotaan keskustella paronitar Ashtonin korkean edustajan kanssa. Tuo on varmasti hyödyllinen tilaisuus keskustella ulkosuhdehallinnosta Ja tämä on tärkeää meidän valiokunnallemme Elmar Brokille. Ja tämä on alustusta sitten sitä seuraavan päivän kokoukselle. Sitten 26. 27. tammikuuta, 28. tammikuuta ja 4. helmikuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat, niiden hyväksyminen. Jos teillä on jotakin kommentoitavaa niihin. Voitte näin tehdä tämän kokouksen loppuun mennessä, muuten ne on hyväksytty. No niin, nyt voisimme siirtyä keskustelemaan puheenjohtaja Tomaso Kioppan kanssa sekä Etienne Davignonin kanssa tästä mielenkiintoisesta raportista, Charter for a New Euro-American Partnership on sen otsakkeena. Ja todella arvostamme tätä työtä, jota olette tehneet. Padova Skjoppa toimii siis tämän Notre Europe-tutkimuslaitoksen, joka on korkean tason työryhmä, puheenjohtajana. Jerzy Busek on ollut sitä perustamassa. Samoin mukana on äh, Verhofstadt ja monia muita äärimmäisen korkean profiilin henkilöitä. He ovat tunnettuja kansainvälisestä politiikasta. He ovat toimineet hallituksissa omissa maissaan EU-ssa korkeimmilla tasoilla. Ja tämä foorum käsittelee äärimmäisen aktuelleja aiheita, kuten Lissabonin sopimusta, sen vaikutuksia ulkopolitiikkaan, ja esimerkiksi sitä, kuinka Yhdysvaltain uusi hallinto tuo nyt uusia tuulia ulkopolitiikkaan ja ehkä tästä saadaan uutta potkua myös kahden mantereen välisiin suhteisiin. Ehkä nyt voidaan todella tehdä ehdotuksia uudenlaisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi meidän ja Yhdysvaltojen välillä. En nyt kuulemme kahta korkeatasoista vierastamme. En jatka nyt tätä niin tämän enempää, jotta voisimme kuunnella, mitä mielenkiintoista esi- puheenjohtaja Patua Skioppale ja toisella esittelmöitsijällämme on sanottavana. Patua Skioppa. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri ilo saada olla vieraana täällä Euroopan parlamentissa ja teidän valiokunnassanne, ja erityisesti kun te johdatte nyt tätä valiokuntaa. Näin jatkuu yli kymmenvuotinen yhteistyömme ja ystävyytemme. Ja jotta tässä nyt ei tarvitsisi kaikkien käyttää tulkkauksia, niin käytänkin englannin kieltä tässä esityksessäni. Jacques Delors created six when he returned. Kuten tiedätte, kyseessä on tutkimuskeskus, jonka Jacques Delors loi sen jälkeen, kun hän paloi, palasi paikalle komission puheenjohtajaksi vuodesta 2005 eteenpäin. Olen ollut tämän järjestön puheenjohtaja sillä on oma neuvostonsa ja suuntautava komitea, jossa on mukana paljon eri korkean tason henkilöitä eri maista. Vuosi sitten, kun äh, Obama tuli valtaan ja eurooppalaiset instituutiot olivat suuren muutoksen kynnyksellä vaalien vuoksi, komission, mm, uuden komission vuoksi, ja koska Lissabonin sopimusta oltiin juuri uudistamassa, niin olimme sitä mieltä, että silloin oli oikea hetki pohtia syvällisellä uudella tavalla – Yhdysvaltojen ja EUn välisiä suhteita. Ja näin luotiin ryhmä, jossa olivat Giffer ja Romana Prodi puheenjohtajina, jäseninä Jerzy Busek, joka oli juuri liittynyt tähän Davignon, Delors, Fischer, Paavo Lipponen – ja esittelijänä sitten Nicole Nezotto. Tavoitteena oli pohtia ja tuottaa mietintö siitä, millä tavalla voidaan tarkastella EUn ja Yhdysvaltain välisiä suhteita tulevaisuudessa. Olimme tietoisia siitä, että Moni vuosikymmenten jälkeen, kun maailma oli hyvin pitkälti kaksinapainen ja meidän suhteemme perustui liittoutumaan, niin miten toinen vuosikymmen seurasi tätä ja sen aikana vietiin eteenpäin tällaista yhden navan mallia, varsinkin Atlantin toisella puolella – Ja käsitys maailmassa oli se, että tässä oli kyseessä ikään kuin tällainen hegemoninen rooli. Ryhmä ajatteli, että se kolmas vaihe, joka tässä oli tulossa vastaan, ja se että tarkasteltaisiin sitä lähestymistapaa ja että siitä tulisi tehdä kumppanuussuhde, ja että Yhdysvalloille ja Euroopalle tätä aikakautta kuvasi se, että globalisaation haaste asettaa useita eri ongelmia sekä Yhdysvalloille että EUlle. Ja se tuo myös erilaisia vastuualueita. jota yksikään näistä suurista toimijoista, Yhdysvallat tai EU, ei kykenisi itse yksin hoitamaan. Samalla tarve hallinnoida globalisaatiota on erittäin kiireellinen, jotta voidaan välttää se, että kansainväliset suhteet tuhoavat tämän valtajakauman tai valtatasapainon, joka usein on hyvin huono pitkällä aikavälillä. Analyysi on tehty pitkällä aikavälillä myöskin ja on analysoitu sitä, että ei Eurooppa eikä Yhdysvallat pysty yksin vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Ja näin ehdotetaan yhteistä lähestymistapaa, joka pohjautuu puolestaan siihen, että hyväksytään kaksi perustavanlaatuista käsitettä, jotka ovat monenvälisyys ja se, että itsemääräämisoikeus jaetaan niin, että voidaan rakentavasti vastata globalisaation asettamiin haasteisiin. Ehkäpä päätän esitykseni tähän. Ja tässä herra Davignon sitten jatkaa. Haluan vain toistaa, että on ollut hienoa saada käydä keskustelua tästä kertomuksesta tänään täällä teidän kanssanne. Se on myös osoitus siitä, että haluatte kiinnittää huomionne meidän tekemämme työhön ja se on meille suuri kunnia. Herra Davignon, olkaa hyvä. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olemme saaneet tilaisuuden tulla teidän valiokuntanne kokoukseen esittelemään tätä asiakirjaa, jonka olemme laatineet. Työ, kesti noin vuoden ajan. Noin vuosi sitten ryhdymme pohdiskelemaan tätä suhdetta, joka valitsee Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Hyvin paljon kommentteja, kritiikkiä ja asiakirjoja oli laadittukin tämän aiheen tiimoilta jo, mutta katsoimme, että olisi paras ottaa lähtökohdaksi tilanne, joka vallitsisi, mikäli ei olisi ollut tätä suurta 60 vuoden ajan Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Miksikö? Siksi, että nyt toisen maailmansodan jälkeen elämme maailmassa, jossa neuvostovalta on romahtanut. Elämme maailmassa, jossa maapalloistumisesta on tullut jokapäiväistä elämää, jokapäiväisen elämän realiteetti. Meistä vaikutti siltä, että mikäli esitämme kysymyksiä Samaan aikaan kun Lissabonin sopimus on antanut mahdollisuuden ryhtyä lisätoimiin Euroopan puolella toisaalta, ja toisaalta presidentti Obama oli astunut valtaan Yhdysvalloissa. Ja katsoimme, että hän toimisi hyvinkin paljon eri tavalla kuin edeltäjänsä. Niin katsoimme, että tuon oli ajankohta pohtia asioita uudelleen nollasta lähtien puhtaalta pöydältä ja pohtia, miten voidaan toimia yhteistyössä tai miten toimita mikä yhteistyötä ei ole, miltä niin maailma sitten näyttäisi. Ja maailman muuttuminen, tämä on peruslähtökohta, maapalloistuminen, keskinäinen riippuvuus sekä monien toimijoiden tahto olla mukana. Olipa sitten kyse uudesta maailmanjärjestyksestä uudella vuosisadalla tai muista yhteistyötoimista. Ja hyvin pian sitten pohdinnoissamme päädyimme analyysiin, jonka pohjalla tai taustalla oli tämä muutos. Ja tarkastimme kumpakin osapuolta. Amerikan puolella pohdimme, että Amerikkahan on maailman voimakkain valta, voimakkain mitä maailman olisi koskaan ollut, mutta sillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta yksin päästä niihin tavoitteisiin, joita se oli asettanut, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. Irakin kokemus, Afganistanin sota ja lähi tilanne olivat hyviä esimerkkejä siitä, että yksin Yhdysvallatkaan ei pystynyt toimimaan hegemonisesti ja täyttämään tavoitteitaan. Ja monissa niissä pyrkimyksissä oli epäonnistuttu Yhdysvaltain puolella. Ja tietystikin on tärkeää osoittaa myöskin kritiikkiä Euroopan unionin puolella niin ikään pohdittiin asioita, tavoitteita ja oli pohdittu välineitä, joilla politiikka pistetään täytäntöön. Niiden tehokkuudessa oli huomattamisen varaa. Ja meillä ei keinoja pistää tavoitteitamme käytäntöön, vaikka ne olivatkin hyviä tavoitteita. Ja havaitsimme myöskin, että oli olemassa jonkinlaisia illuusioitakin jotka edelleenkin olivat elossa eurooppalaisten ambitioiden suhteen. Ja havaitsimme, että amerikkalaiset eivät yksin pystyneet tavoitteisiinsa, ja mikäli Eurooppa ei olisi varuillaan, Eurooppa joutuisi marginalisoiduiksi tässä uudessa maailmanjärjestyksessä. Ja havaitsimme, että silloin täytyy tietystikin sitä vakausta ottavia kysymyksiä siitä tavasta, jolla nyt ryhdytään uusien haasteiden käsittelemiseen. Ensimmäinen havaintomme oli se, että riskejä oli kaikkialla, kun tarkasteltiin maailman e- epävakauden tilaa, sen pahentumista. Ja sitten oli jotenkin vähemmän riskaapeleja ongelmia, esimerkiksi taruiset haasteet, jotka kaikki tunnemme. Havaitsimme myöskin, että oli tarpeellista säännellä hallinnollisia kysymyksiä, pohtia hallintopuolta olemassa vaara, että menetelmät, joita oli käytetty näiden tärkeiden haasteiden käsittelyn, olivat jääneet jälkijunaan ikään kuin sivuraiteille. Ja historia on opettanut meille Euroopassa, että vapaa, vakaus ja tasapainon ylläpitäminen ovat tarpeellisia. Ja meidän täytyy pohtia näiden objektiivisten ongelmien Lisäksi asioita hieman pidemmälläkin aikavälillä pohti nimenomaan puolta Meistä vaikutti siltä, että mikäli ajateltiin, tai ajateltaisiin niin kuin muina ajateltiin, että ratkaisut, ratkaisujen täytyy olla monenvälisiä, ei yksipuolisia. Eurooppa ja Yhdysvallat yhdessä ovat äärimmäisen merkittävässä asemassa, mikäli teknologinen osaaminen ja taloudellinen painoarvo otetaan huomioon. Yhteisvoimin voimme pystyä vaikuttamaan tähän uuteen arkkitehtuurin ja sen muodostumiseen. Katsoimme, että nämä kysymykset oli tarpeellista asettaa. Mikäli haluttiin monenvälinen rakenne, täytyy pohtia, mitä kysymyksiä pitäisi ottaa käsittelyyn tämän yhteydessä, millä edetyksillä, millä ehdoilla – voitaisiin pistää täytäntöön optimaalisella tavalla yhteisiä tavoitteita ja hyvin pian törmäsimme perusongelmaan, ongelma, joka liittyy demokratiaan ja kehittymiseen. Tähän liittyy myöskin arvojen ongelma, arvojen, joille Euroopan unioni on rakennettu. Kansainvälinen talouskriisi, turvallisuustilanne, Palestiinan tilanne, ja Aasian puolen jatkuvat ongelmat ja myöskin poliittinen päättäväisyys, jota ilmenee Venäjän suunnalla ja suuret haasteet, jotka liittyvät tulevaisuuteen ja lähinnä ilmastonmuutokseen. Niin kaikki nämä ongelmat, varsinkin ilmastonmuutosongelma, osoittivat, että strategiset pohdinnat ja Euroopan unionin pyrkimys päästä normatiiviseen monenväliseen sopimukseen Kööpenhaminassa epäonnistuivat. Katsoit, jotkut katsoivat, että heidän velvollisuutensa ei ole noudattaa tai tulla mukaan tai eikä ottaa vastaan mitään saarnoja tai mitään. Jotkut eivät halunneet, että heille saarnataan ja heitä pakotetaan johonkin koska havaitsemme, että Amerikassa yksin eivät pysty tavoitteisiinsa ja että Eurooppakaan ei voi yksin toteuttaa tavoitteitaan, niin tästä seuraa, että Eurooppa ja Amerikka yhdessä, mikä ne yrität yhdessä pohtimaan suuria ongelmia ratkaisemaan niitä, ja mikä ne saavat aikaan konsensuksen myöskin täytäntöönpanon puolella näiden suurten ongelmien suhteen, olipa sitten kyse taloushallinnosta, tai turvallisuuden säilyttämisestä, palauttamisesta, ja arvokysymyksistä, niin, niin täytyy pohtia, onko nykyolosuhteissa tämä etuoikeutettu suhde Euroopan ja amerikkalaisten välillä ylipäänsä mahdollinen. Ja me katsoimme, että tämä on mahdollista vain kolmella ehdolla. Ensinnäkin jatkuvuuden periaate Euroopan ja Yhdysvaltain suhteessa – ikään kuin oltaisiin mennessä ajassa vielä tämän olettamus, mutta pohdimme, mikä on tarpeellista ja mitä ehtoja täytyy toteuttaa tässä uudessa kontekstissa. Tässä suhteessa määritämme kolme ehtoa, joita mä voi toteuttaa tämä etuoikeutettu suhde. Ensinnäkin vuorovaikutus sotilaallisesti Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Tämä ei välttämättä tarkoita poliittista keskinäistä riippuvuussuhdetta. Ja toisaalta turvallisuuskysymys, ja mikä pelkästään turvallisuuspuolella ollaan keskeisestä riippuvuussuhteessa, niin tämä ei välttämättä johda kuitenkaan poliittiseen keskinäiseen riippuvuuteen. Mikäli Yhdysvallat ottaa vastuuta suhteessa Eurooppaan ja niin toisella Euroopalla on myöskin halua ottaa tämä vastuu omalta osaltaan. Tämä ensimmäinen ehto. Toinen ehto on se, että me hyväksymme että kun määritellään tätä uutta politiikkaa, me otamme huomioon seuraamukset siitä, että Euroopan valtiot yksin eivät ole kykeneviä pistämään täytäntöön tavoitteen. Ja mikäli haluamme hokasta politiikkaa, tämä itsemääräämisoikeuden jakaminen, siitä joustaminen on ennalta ehto pyrkimyksille. Obama ei tullut Madridiin. Ehkä tämä tulkittiin siten, että mikäli Obama olisi tullut Madridiin, hän ei olisi kuullut mitään mielenkiintoista erokaupisten puolelta. Tämä on yksi tulkinta, mutta täytyy olla varmoja siitä, että tällainen tilanne ei enää toistu. Tämä on toinen ehto. Tämä oli toinen ehto ja kolmas ehto on se, että amerikkalaisten täytyy myöskin hyväksyä, että monenvälinen tie, jossa mukana ovat muutkin toimijat, on tarpeellista. Ei tämä tarkoita sitä, että Amerikka joutuu luopumaan mistään, vaan pikemminkin Amerikka voi hyväksyä sen, että hegemoninen politiikka ei ole sitä politiikkaa, jota kannattaa harjoittaa, vaan pikemminkin jakamisen ja yhteistyön politiikan täytyy nyt tehdä läpimurto. Tässä raportissamme olemme pohtineet tätä metodologiapuolta ja myöskin täytäntöön puolta tässä uudessa suhteessa, joka halutaan luoda Yhdysvaltain suuntaan. Tämä on etuoikeutettu suhde, mutta tälle on tiettyjä ehtoja, ennaltaedellytyksiä. Kiitoksia päteville asiantuntijoillemme. Nyt voisimme siirtyä keskusteluun. Ensin antaisin puheenvuoron Sarah Ludfordille. Hän on Yhdysvalta valtuuskuntamme varapuheenjohtaja Olkaa hyvä, Ludford. Thank you very much, uh, Chairman. Yes, in... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, enpä minä todellakaan hyvin kykene Elmar Brockia korvaamaan, joka on Yhdysvaltain valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on pahoitellut sitä, että ei päässyt tänne paikalle. Hänellä oli jo aiemmin sovittu tapaaminen neuvoston kanssa. Ihan lyhyesti haluaisin vain todeta, että mielestäni tämä kertomus on oikein mielenkiintoinen. En ole ehtinyt lukea sitä kaikkea läpi, mutta kannatan tätä, näitä pääperiaatteita, joita siinä on esitetty. Ja että Euroopan unionin haluamme saada aikaiseksi kumppanuuden emmekä poliittista riippuvuutta Yhdysvalloista ja että Eurooppa, jos on jakautunut, ei kykene toimimaan, vaan vain yhdellä äänellä puhuminen takaa sen, että mekin olemme toimimaan voima maailman näyttämällä. Ja juuri ennen näitä päätelmiä tässä on aika mielenkiintoinen lause. Luen sen täällä teille. Siinä sanotaan, että Euro-Yhdysvaltain kumppanuus on tehoton, jos sitä käsitellään pelkkänä tekosyynä uudelle lännen dominoinnille. Sitä tarkoittaa Yhdysvaltoja. Mietinpä vain sitä, että ollaanko siinä jossain määrin vainoharhaisia. Ihan niin kuin se ehdottaisi, että on epäröity sitä, että Euroopan on ollut vahva ja yhtenäinen ja että sillä on oltaan tasapainoinen kumppanuussuhde, että se itse asiassa johtaisi siihen, että vahvistettaisiin edelleen Yhdysvaltain hegemoniaa. Ikään kuin epäiltäisi sitä, että ollaan tällainen luotettava ö, kumppani. Jos me olemme e- epätoivossa tilanteessa ja hajallaan, niin tietysti silloin välttelemme sitä, että Yhdysvallat hyödyntävät meitä ponnahduslautana maailman dominointiin. Tässäkin on tällainen outo psykologin tapa taustalla ja ehkäpä jo eh, sitä, jos ajatellaan näin, että mitä tehokkaampia ja yhtenäisiä me olemme, niin sitä suurempi vaara on sille, että Yhdysvallat kerta kaikkiaan vain sitten hyödyntää meitä ja näin dominoi koko maailmaa. Grazie onorevole Ladford. Cominciamo. Kiitoksia Ladford. Nyt voimme siirtyä varsinaiseen keskusteluun. Meillä on kahdeksan puheenvuoron pyytänyttä, jotta pysyisimme aikataulussa niin pyytäisin teitä käyttämään ainoastaan puolitoista minuuttia. Ensin Francisco Milan Mons. Hän on ollut AFETin esittelijä transatlanttisista suhteista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestänne. Kuulin jo tämän aamun esityksen, kun Busek oli paikalla. Hyväksy, hyväksyimme erään asiakirjan tänä vuonna, jossa sanottiin, että suhteet Yhdysvaltoihin on kans, mm, EUn ja Yhdysvaltojen kannalta tärkein, tärkeimmät suhteet. Ja olette varmasti yhtä mieltä. Ja viimeisen kahden vuoden aikana on tullut esiin pari kolme tekijää, jotka ehkä helpottavat vahvistamaan näitä suhteita. Ensinnäkin se, että Obama on nyt tuonut uuden hallinnon, joka on pragmaattisempi ja avoimempi ja sitten toise, toiseksi se, että Lissabonin sopimus astui voimaan joulukuun alussa. Ja kolmanneksi sanoisin ehkä myös sen, että molemmat osapuolet tiedostavat sen, että olemme nyt uudenlaisessa tilanteessa. Meillä ei ole edessämme ainoastaan sotilaallisia haasteita. Emme tarvitse ainoastaan Otanin kaltaisia kumppanuuksia, vaan myös muun kaltaisia kumppanuuksia. tässä tarvitaan totta kai myös, tai tarvitaan ei pelkästään poliittista tahtoa, vaan myös muuta. Eli meidän täytyy ymmärtää, että olisimme paljon tehokkaampia suhteessamme Yhdysvaltoihin, jos käytämme yhtä ääntä, emmekä 27 ääntä EU:ssa. Ja vielä lopuksi sanoisin, että suhteiden vahvistamiseen tarvitaan myös Lissabonin sopimuksen uusia välineitä. Viittaan tässä nyt korkean edustajaan ja neuvoston pysyvän puheenjohtajan. Ja olen katsonut tässä tai lukenut tätä raporttia. Tässä ehkä hieman nyt tulee esiin aika negatiivinen näkemys EUsta Puhutaan kriisistä, kriisistä, kriisistä ja niin edelleen. Tässä sivulla 11 esimerkiksi on viitteitä tähän. Voisitteko hieman kommentoida tätä? la collega Kiitos. Sitten Gomes puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, thank you for your, um, your views. Kiitoksia tästä erittäin ajatuksen herättävästä näkemyksestä. Tässä todetaan, että hallitusten välisyyteen perustuva Eurooppa ei voi onnistua pyrkimyksissään, ja tämä ikään kuin vesittää meidän toimintakykyämme. Esimerkiksi Kreikka ja sen talouskriisi estää meitä ehkä puuttumasta niihin asioihin, joiden suhteen amerikkalaisten kanssa yhteistyötä voisimme saada aikaan tuloksia. Esimerkiksi mustat aukot, jotka ovat ongelmana. Tarkoitan tässä veroparatiiseja esimerkiksi yhteistyön. Nämäkin ongelmat voitaisiin ratkaista. Olen samaa mieltä, että Yhdysvaltain täytyy hyväksyä monen välinen Eurooppa, mutta toisaalta Euroopankin täytyy hyväksyä monen välinen maailma ja monenväliset instrumentit. Sen sijaan, että mennään G2-kokouksiin, meidän täytyy vahvistaa YKta. Ja EU on, on se, joka ei tehnyt yhtään mitään sen suhteen. Lissabonin sopimuksen valossa me voisimme pyrkiä vaatimaan YK on turvallisuusneuvoston uudistamista. Tämä olisi erittäin tarpeellista, mikä halutaan tehokasta monenvälisyyttä. Olemme olleet tässä täysin toimettomina. Ensimmäinen johtopäätöksenne. Siitä te totesitte, että poliittinen vastavuoroinen riippuvuus ei tarkoita välttämättä sotilaallista riippuvuutta, mutta sen valossa, mitä olen nähnyt tämän päivän maailmassa, niin yhä enemmän katson, että EUn ei pitäisi tässä nyt kavahtaa sotilaallisten toimintakykyjensä kehittämistä, ei tietystäkään väärin tarkoituksiin, mutta hyvin tarkoitukseen. Ja esimerkiksi oikeusvaltion kunnioittamisen vahvistamiseksi maailmanlaajuisesti voitaisiin kehittää sotilastakin puolta. Kiitoksia. Seuraavaksi Neits, puolitoista minuuttia. Uh, president, dear colleague. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Haluaisin, että ki- haluaisin kiittää Notre Europein edustajia näistä alustuksista ja siitä, että on käsitelty tätä kaikkein tärkeintä kysymystä, eli Yhdysvaltain ja EUn välisten suhteiden muokkaamista. Nyt olemme hankalassa tilanteessa. Tässä ollaan vähän niin kuin siirtymäkaudessa toimielimestä toisen siirtymässä. Meillä syntyy Euroopan ulkosuudepalvelu, mutta sitä ei vielä ole olemassa. Olemme keskustelemassa siitä. Ja tietysti maailma pyörii edelleen samanaikaisesti, eikä jää meitä odottelemaan. Ei maailma odottele, että me nyt täällä selvittelemme ensin omat ongelmamme ja sitten voimme tehdä tällaisen upean sisääntulon näyttämölle. Mutta olipa miten oli, meidän täytyy kuitenkin tehdä parhaamme ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tämä tilanne, jossa olemme. Olen lukenut teidän kertomuksenne ja meidän tulisi kriittisesti katsoa itseämme. Ensinnäkin uskon, että Euroopan unionina me tarvitsemme niin sanottua hyvää vanhan ajan ulkopolitiikkaa, jossa pyritään panostamaan siihen, että ratkaistaan ongelmia eikä niinkään luetella näitä ongelmia. Retoriikka meiltä sujuu, mutta ei niinkään ongelmanratkaisu. Eli ehdottomasti tarvitsemme tätä toiseksi. Ja tämä on toinen ja myös samalla viimeinen kommentti, niin hyvä puheenjohtaja. Tuhlaan kokonaisen virkeen tämän sanomiseen. Kun me valmistelemme monenvälisiä neuvotteluita, tulisi ymmärtää, että ei ole riittävää se, että pääsemme sopimukseen välillämme ja sitten tulemme vaikka johonkin kokoukseen, niin kuin esimerkiksi Kööpenhaminan ilmastokokoukseen, ja odotamme, että kaikki muut seuraavat meitä siitä syystä, että me vihdoin pääsimme keskenämme sopimukseen. Se, mitä Kööpenhaminassa tapahtui, oli dramaattinen ilmaisu siitä, millä tavalla tulevat neuvottelut tulevat menemään eteenpäin. Kiitos vain kärsivällisyydestä, hyvä puheenjohtaja. Ja vielen dank. Lösing. Kiitoksia. Ensin organisatorinen kysymys. En saanut tätä raporttia lainkaan kirjallisessa muodossa ja muut selvästikin siteraavat sieltä. Ah, se onkin siellä salin ulkopuolella. No hyvä. Niin, täällä puhutaan tästä poliittisesta ja sotilaallisesta riippuvuudesta ja niiden välisestä suhteesta. Tähän täytyy muistaa liittää myös NATO-strategia, joka on uusi, ja myös konsensusperiaate NATOn sisällä. Eli että täytyy pystyä, pystyä myös poliittiseen riippumattomuuteen tällaisessa uudessa tilanteessa. Ja toinen kysymys. Joseph Biden teki aivan selväksi, että Washington on valmis tekemään kansainvälisesti enemmän ja hän pyytää kuitenkin liittolaisia pohtimaan omia lähtökohtiaan esimerkiksi väkivallan käyttöön. Eikö tämä kaikki mene siihen suuntaan, että EU täytyisi osallistua maailmanjärjestyksen ylläpitoon entistä voimakkaammin sotilaallisesti, ja eikö tämä uhkaa jollakin tavalla meidän ulkopolitiikkaamme? Sitten sanotaan, että EU investoi liian vähän varusteluun, ja monet asiantuntijat ovat yhtä mieltä tästä pienestä määrästä, jota käytetään. Missä suhteessa te näette näiden varojen olevan esimerkiksi köyhyyden vastaisuuden taistelun? Siamo al... Kiitos. Sitten viimeinen kysymys ja sen jälkeen Pados Kioppa. Pytsikhofer puolitoista minuuttia. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Amerikkalaiset ovat nyt saaneet ensimmäisen rauhaa rakastavan presidentin pitkän aikana tehnyt selväksi, että hän pitää transatlanttisia suhteita enikään niinkään nostalgisena asiana, vaan järkevänä, pragmaattisena asiana – Mikäli me Euroopassa kuitenkin pitäydymme tähän nostalgisen ajattelutapaan, olipa sitten sy- kyse Amerikan myönteisyydestä tai marginalisoitumisen vaarasta, niin tämä on asia, jonka voimme vain itse muuttaa. Dialekti, joka valisee suhteessa, saa merkitystä vain ja ainoastaan, mikäli kumpikin osapuoli käytännön kokemusten kautta havaitsee, että että sitoutuminen puolen ja toisin kummallakin puolella Atlanttia on vastavuoroisesti kumpaakin osapuolta hyödyttävää yhteistyötä. Amerikan puolella on epäilyksiä. Amerikkana sanoo, että te kyllä annatte julkilausimia ja puhutte paljon, mutta käytännössä ostot kovin vähän. Sen vuoksi Amerikka suhtautuu epäilevästi tämän suhteeseen. Erästä asiaa en oikein ymmärtänyt, ehkä tämä ymmärrysongelma. Täällä todettiin, että meidän täytyy varmistaa se, että kun haluamme tehdä yhteistyötä paremmin Yhdysvaltain kanssa, niin meidän täytyy pakottaa maailmanjärjestys uuteen uskoon. Ei, ei tämä tarkoita sitä, että yksipuolisuus on taakse jäänyt elämää, ja mikä sanotaan, että länsi ei saa olla tässä etuninässä, niin minulle herää tässä kysymys, kuka sitten tämän johdon ottaa käsinsä, jos ei länsi? Bene, grazie onorevole Butiko. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron puheenjohtaja Pados Kiopalle, koska hänen pitää lähteä ensimmäisenä. Hän voisi näin vastata. Olkaa hyvä. Some of the comments and issues raised and... Uh, Otan esille jotakin näitä kommentteja ja kysymyksiä ja kollega Davignon sitten käsittelee muita asioita. Täällä viitattiin siihen analyysiin, jota kertomuksesta löytyy, joka koskee sitä, että ne toimet ovat olleet riittämättömiä, jotka pohjautuvat pelkästään kansallisvaltioiden toimiin. Ja se tosiasia, että globalisointi luo paradoksin siitä, että jäsenvaltioiden valta vähenee käsitellä näitä avainhaasteita, mutta samalla ne ikään kuin ryhtyvät puolustelemaan itsemääräämisoikeuttaan. Tämä varmasti soveltuu kaikkiin maailman valtioihin. Mukaan lukien, aivan kuten viime vuosikymmenien kokemus on osoittanut, siis maailmankaikkein rikkaimman valtion Yhdysvallat. Ja koska tämä on yksi niistä tärkeistä elementeistä, joka tämän mm, ajattelun taustalla on. Sitten viimeinen puhuja ja, ja edustaja Gomeskin ottivat esille sitä, että miten riittämätön eu toiminta on ollut siinä toiminnassa, että olisi voitu tehdä, kun haluttiin viedä eteenpäin turvallisuusneuvoston toimintaa YKssa. Ja kun on pyritty myös pidättäytymään siitä, että ei ole määrätietoisemmin pureuduttu siihen, että olisi käsitelty omaa puolustusta. Nämä kaksi kohtaa ovat erityisen tärkeitä mielestäni. uusi lähestymistapa, jos sitä halutaan seurata, niin Euroopan täytyy täytyy huolehtia siitä, että saadaan vietyä saadaan aikaiseksi tuloksia omalla politiikan alalla, aivan kuten Yhdysvaltojen täytyy samalla taas uudelleen tarkastella unelmaansa kaikki valtiudesta ja omavaraisuudesta. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat selkeitä puutteita viime vuosikymmenien politiikassa, ja nämä täytyy korjata, joten olen aivan samaa mieltä tässä asiassa. Siinä oikeastaan minun näkemykseni. Grazie, ehm, Kiitoksia, professori Padoschioppa. Ehkä loppupuheenvuoro voitaisiin jättää siihen, kun muut puheenvuorot tässä on vielä pidetty. Eli nyt minun täytyy antaa teille minuutin puheenvuorot. Kela mensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja kertoa, kuinka paljon ihailen teitä siitä, että olette onnistuneet pureutumaan erittäin pragmaattisesti näihin tärkeisiin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Teidän kertomuksemme, kertomuksenne ei ole kovinkaan mukavaa luettavaa, mutta se on kuitenkin lyhyt ja ytimekässä. Te osoitatte tässä, kuinka voimme kääntää haitaata suhteelliseksi eduksi ja käyttää tilaisuutta hyväksemme uuden ulkopolitiikan rakentamiseksi, joka ei ole vielä käytännössä toteutunut. Kun viitattiin sub- ylikansallisen elementtiin, pakettiin, joka on tärkeinen elementti Euroopan yhtämisessä. Ehkä tätä samaa periaatetta pitäisi nyt soveltaa myöskin globaalistumiseen ja maailman ongelmiin, tätä samaa lähestymistapaa. Mitä EUn ja Yhdysvaltain suhteisiin tulee, jotkut ovat sanoneet, että tämä on vähän niin kuin vanha aviopari, joka jatkuvasti riitelee, mutta ei koskaan silti eroa. Kysymys kuuluu, oletteko samaa mieltä Suomen ulkoministeri Stubbin kanssa, kun hän ehdottaa, että meidän pitäisi tehdä uusi solidaarisuuden julistus Yhdysvaltain ja EUn välille ja pistää hyvin nopeasti täytäntöön yhteistä yhte, toteuttaa hyvin nopeasti yhteiset transatlanttiset markkinat, niin kuin parlamenttikin on ehdottanut. Oletteko samaa ajatuksista? Kiitoksia. Seuraavaksi Thaler, minuutti. Kiitoksia. Kiitos tästä kertomuksesta. Tämä kertomus tulee aivan oikeaan aikaan. Yhdysvallat on suuri maa. Mutta BKTn avulla mitattuna Eurooppa on kolmanneksen suurempi kuin Yhdysvallat. Mitä tulee sitten Lähi-Itään? Voisiko tämä olla sellainen asia, jossa Yhdysvallat ja EU voisivat tehdä entistä enemmän? Tällainen Yhdysvaltain asennemuutos lähi kohtaan. Pystyykö tämä ehkä auttamaan Yhdysvaltoja muuttamaan toimiaan ja toimimaan myös Naton kanssa yhdessä rauhan aikansaamiseksi. Kiitos. Sitten vielä Van Ballen lopuksi minuutti. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiasia on se, että jos katsotaan Euroopan ulkopolitiikkaa, niin meillä on kaksi jäsentä jäsenvaltiossa, jotka ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä YKssa. Ja niillä on oma asema, josta ne eivät suostu luopumaan. Se on siis hyväksyttävä ja täytyy katsoa sitä, millä tavalla ranskalaiset ja britit ja unioni voivat työskennellä yhteistyössä. Mitä mieltä te olette tästä yhteistyöstä? Toiseksi puhuitte Puhuitte sotilaallisesta mukanaolosta. Minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että Afganistanin joukkojen lähettämisessä esimerkiksi ei koskaan päästä samalle tasolle Yhdysvaltojen kanssa. Mitä mieltä olette siis sotilaisen voiman käytöstä ja tasa-arvosta tässä suhteessa? Niin. Grazie. Eh, Kiitos. Nyt tohtori Davignon, te voitte nyt vastata näihin kysymyksiin. Meillä on parisenkymmentä minuuttia aikaa. Puhun niin lyhyesti ja nopeasti kuin vain voin. Täällä ensin esitin kysymys, joka liittyy näihin ponnastuslautoihin, mistä lähdetään suhteessa. Tämä on hieman kuin pilakuva siitä, miltä suhteemme näyttää, kun toimimme myös amerikkalaisten kanssa. Pohjalla ei ole se, mitä me yritämme tehdä, vaan mikäli haluttaisiin tehdä tästä pilakuva, niin meidät nähtäisiin yksinkertaisesti toimijana, joka pyrkii tässä naamioitumaan siten, että se on dominoiva valta toimia. Mutta vastauksena muihin kysymyksiin, jotka liittyvät saman aiheeseen, voin todeta, että monenvälinen maailma edellyttää sitä, että kukin tuo oman panoksensa. Kukin osapuoli kantaa kortensa kekoon. Ja toisaalta muiden näkemyksiä täytyy kuunnella. Ne täytyy ottaa huomioon niin, että mitään sanelupolitiikkaa ei harjoiteta. Yksikään osapuoli ei ole riittävän vahva saadakseen muuto mukaan. Eli muiden näkemystä tätä huomioon. Palatakseen vielä hetkeksi Kööpenhaminaan. Kööpenhaminen huippukokousta ei olisi voitu järjestää ilman, että Euroopan unioni oli voimakkaasti mukana. Kun Kööpenhaminan mentiin, näkemyksemme oli se, että se mitä sieltä jää käteen on vertaatavissa siihen, mitä on tehty aina ennen. Kollektiivinen sopimus, kollekti- kollektiiviset sitoumukset ja tilannearvio, arvio siitä, miten nämä velvoitteet pistetään täytäntöön. Kööpenhaminassa tuli kuitenkin selväksi, että suurin osa muista maista oli eri mieltä, ei hyväksynyt tätä lähestymistapaa he halusivat erilaisen lähestymistavan, joka perustui neuvotteluihin, joissa taustalla olivat niiden omat intressit ja mitään ei voitu pitää enää itsestään selvänä. Ja katsottiin, että monenvälinen lähestymistapa on tarpeen. Ehkä meidän täytyy nyt todeta, että ehkä voimme saada muuton vakuuttuneeksi monenvälisestä toimintatavasta, mutta tämä onnistuu vain ja ainoastaan, mikäli kukin pääsee vaikuttamaan tämän monenvälisen järjestelmän sääntöihin ja filosofian, eikä voida pitää itsestään selvänä sitä, mitä on tehty vuosien ajan meidän puolellamme. Meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme tässä suhteessa ja toimia varovaisen sanakenteen asian suhteen. Mikäli lukee tämän koko raportin, niin voi havaita, että kukaan ei tämän päivän maailmassa ole siinä asemassa, että se voisi muille sanella, miten niitä täytyy toimia. Mutta toisaalta mikäli ei ole sääntöjä, emme voi puuttua perusongelmiin. Sen vuoksi meidän täytyy löytää oikea foorumi ja oikeat menetelmät ja metodologia, jotta keskustelut onnistuvat ja päästään tulokseen. Eurooppalaisten roolina on se, että me pyrimme nyt estämään sen, että joudumme tässä marginalisoiduksi sivuraiteille. Ja amerikkalaisten täytyy myöskin pohtia omaa asemaansa. Meidän panoksemme täytyy saada mukaan keskusteluihin, mutta emme voi ennalta mennä konferensseihin valmiit päätelmät, päätelmät takataskussamme. Emme saa myöskään jäädä lapsipuolen asemaan suhteessa amerikkalaisiin, mutta meidän täytyy myöskin yhdessä sopia siitä, mitä kumpikin osapuoli tuo mukaan neuvottelut pöytään. Eikä toimita niin kuin joskus on menneisyydessä on toimittu ja sitten on menty hakoteille. Täällä esitettiin myös kysymys, joka koski Lähi-Itää. Pitäisikö kummankin osapuolen tehdä enemmän ja toimia paremmin lähi -idässä? Vastaus on hyvin painokas kyllä. Työn jako tällä hetkellä – on sellainen, että Euroopan unioni on erittäin merkittävässä asemassa rahoituksen ja palestinaisten auttamisen suhteen. Ja tämä on hyvä näin. Toisaalta Yhdysvallat pyrkii saamaan israeliset vakuuttuneeksi siitä, että sopimuksen täytyy päästä. Mutta nämä ovat kaksi erillistä harjoitetta. Kukaan ei käytä hyväkseen toisen toimintamahdollisuuksia tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Tässä pitäisi parantaa tilannetta. Mikäli tällainen jatkuva umpikuja tilanne lähi jatkuu, tämä johtaa siihen, että hyvin pitkälti syntyy tilanne, jossa kaikki lännen ehdotukset nähdään kielteisessä valossa. Olipa tämä sitten reilua tai epäreilua, niin kuitenkin käytännössä ihmisten mielikuva on tärkeämpi kuin realiteetit. Saattaa olla, että periaatteessa menetämme vaikutusvaltaamme muidenkin maiden suhteen, jotka ovat merkittävässä asemassa tuolla alueella, koska rauha ei ole saatu aikaan. Ja juuri tämä työnjako-ongelma on tässä taustalla. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Rova Neits puolestaan totesi, ja tämä asia on selkeästi todettu tässä kertomuksessammekin, että vaikka retoriikkamme laatu on erinomainen, se ei vielä riitä. Puheet eivät riitä, koska sanoilla emme saa muuta vakuuttuneeksi, vaan muuta täytyy vakuuttaa teoilla objektiivisilla tavoitteilla ja tuloksilla. Meillä on nyt välineet, jotka on saatu Lissabonin sopimuksen myötä. Ei meillä ole mitään tekosyytä enää sille, että ei toimita. Emme voi enää sanoa, että halusimme kyllä tehdä sitä ja tätä, mutta meillä ei ole riittäviä välineitä. Nyt on tullut totuuden hetki eteen. Meillä on nyt riittävät välineet. Mitä sitten niillä tehdään, se on eri asia. Jäljellinen välineiden arvo on vain niiden tulosten valossa mitattavissa. Me olemme tulleet siihen tilanteeseen, että meidän täytyy päättää, mitä haluamme tehdä tai mitä emme halua tehdä. Tästä sitten seuraa vääjäämättä se, että tehokkuuskin on asia, jota täytyy pohtia. Ei riitä, että otetaan huomioon 27 jäsenvaltion kannat ja sitten yhdistetään toisiinsa – ei tämä ole mikään yhteinen kanta, vaan 27 eri kantaa. Niiden täytyy nyt alkaa pikkuhiljaa hyväksymään se tosiasia, että poliittisten ja diplomaattisen toimien yhteydessä osa metodologia, joilla päästään tuloksiin Euroopan tasolla, edellyttää sitä, että toimitaan juuri yhteisenä rintamana, jaetaan tai tingitään omasta itsemääräämisoikeudesta, koska yksittäinen toiminta siellä täällä ei ole riittävää, vaan täytyy toimia yhteistyössä. Pelättiin myöskin yksipuolista lähestymistapa, yksipuolista toimintaa ja tämän toiminnan tehottomuutta. Tämä herättää hyvinkin paljon hämäryyttä sen suhteen, mihin me pyrimme. Minä en pelkää tällaista G2-ajattelua. Euroopan ja Yhdysvaltain välistä ajattelua. Toisaalta on pyritty Yhdysvaltain ja Kiinan välillä pitkäaikaiseen kumppanuuteen, mutta mikäli toinen osapuoli ei sano, mitä se haluaa ja mitä se on valmis hyväksymään ja mitä ei, eikä ole valmis sitoutumaan, niin silloin ongelma on pulmallinen. Lopuksi vielä kokonaisvaltainen kysymys, joka liittyy turvallisuuteen. Mitä me pyrimme tämän suhteen toteamaan tässä kertomuksessamme? yrittänyt tehdä lyhyen yhteis, yhteenvedon tästä kohtaa raportista. Turvallisuuspuolen keskinen riippumus Yhdysvalloista ei automaattisesti johda siihen, että joudutaan hyväksymään poliittinen vastavuoroinen suhde Yhdysvaltain suuntaan. Mikäli mennään hieman pidemmälle, herää kysymys, pitäisikö meidän hyväksyä tämä sotilaallinen riippuvuus Yhdysvalloista? Tässä suhteessa sanomme ei. Mutta kun laatii tällaisen kertomuksen, täytyy lähteä ensin siitä, missä ollaan nykytilanteesta. Todeta, että näin asiat ovat ja näin haluaisimme niiden olevan. Mikäli puhutaan vain tavoitteista, siitä, mihin pyritään, ja sitten sanotaan, että koska ei nyt olla tuossa tilanteessa, ei voida tehdä mitään, niin tietysti kyse on tasapainosta. Ja tasapaino on hyvin herkkä. Voidaan todeta, että halutaan olla poliittisesti riippumattomia, mutta toisaalta sitten turvallisuuspuolen suhteen ollaankin riippuvaisia. Meidän täytyy todeta, että edistystä on saatu aikaan. Esimerkiksi viisi vuotta sitten, mikäli olisimme tulleet tänne tämän kertomuksen kanssa, kukaan ei olisi kuvitellut, että saksaiset joukot ovat taisteluasemissa vierassa, vieralla maaperällä. Ja että NATO on mennyt Afganistaniin Euroatlantisen alueen ulkopuolelle. Balkanista ehkä olisi voitu silloin puhua, mutta joten eristystä on tapahtunut tänä aikana, mutta ei riittävästi. Mutta toisaalta emme halua herätellä mitään haiha, haiha, haihatella myöskään tämän raporttimme yhteydessä, herätellä mitään illuusioita. Voimme vain tarkastella sitä, mihin halutaan pyrkiä. Kyse on konseptista. Ei tämä ole luetteloissa todetaan, mitä se missäkin tilanteessa tehdään, vaan pikemminkin tarkastellaan taustoja ja mitä, miten kuuluisi toimia, mikä halutaan näytellä tehokkaassa roolissa maailman näyttämöllä. Tässä suhteessa suhde Yhdysvaltoihin on tärkeä, mutta myöskin se, miten tämä suhde organisoidaan, miten se järjestyy. Tämän, tämän vuoksi olemme kertomukseemme pistäneet niin paljon vastauksia kuin vain on ollut mahdollista niin moniin kysymyksiin, joita on herännyt. Voisin toistaa jälleen kerran, että olin erittäin iloinen siitä, että pystyin tämän vaatimattoman tekstimme teille esittelemään tänään. Kiitoksia. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen tapaaminen. Ja tämä käy ilmi omista sanoistani, mutta myös teidän vastauksistanne tässä raportissa ja sen lopussa sanotaan, että EU täytyy olla riippumaton Natosta ja sen täytyy olla väline, jota voidaan käyttää Yhdysvaltojen ja EUn välisessä kumppanuudessa. Ja samoin tässä puhutaan tavoitteista, joita kaikilla hallituksilla yhteensä tulisi olla, joihin pitää pyrkiä. Tässä halutaan nyt korostaa sitä, että tehdään työtä monenvälisesti kansainvälisissä suhteissa. Kiitoksia. No nyt me siirrymme välittömästi äänestämään päätösehdotuksesta parlamentilta ja neuvostolta koskien avunantoa Ukrainalle rahoitusapua. Pyydän teitä laittamaan äänestyskorttinne sinne laitteisiin, jos ette ole sitä vielä tehneet koska aivan pian siirrymme äänestämään. Jos se on unohtunut, niin tässä on muutama sekunti aikaa hakea se. No, aika hankalahan se on. Nyt voimme lähteä liikkeelle johdantosan kappaleesta 1, tarkistus 1, esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Niin äänestämme tarkistuksesta kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Eli sähköinen äänestys tarkistuksesta kaksi. Äänestys alkaa. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Odotetaan muutama sekunti. Voihan siellä yrittää äänestää American Expressillä tai Visalla tai jollakin muulla. No ei kai, ei kai. Äänestyskortti sen olla pitää. No niin, äänestys päättyy. 60 ääntä, 38 puolesta, 16 vastaan, 6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 Loppuäänestys. Äänestys alkaa. 61 ääntä, eli kaikki paikalla olijat. 57 puolesta, neljä tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Äänestys päättyy tähän. Kiitos. Colleghi, torniamo ai nostri lavori. All'ordine del giorno. No niin, palatkaamme töihimme. Nyt meillä on esityslistalla keskustelu. Olkaapas. Nyt rauhallisesti meillä on siis toinen keskustelu täällä. Salafrankan mietintö ja se koskee EUn ja latinalaisen Amerikan suhteita koskevaa strategiaa. Ensimmäinen keskustelu käytiin 4. helmikuuta tänä vuonna ja asiasta äänestetään huomenna. Tämän pidemmittä puheita tiedän, että Salafrankalla on tärkeä tapaaminen, joten voisin antaa hänelle välittömästi puheenvuoron ja sen jälkeen sitten kollegoille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Kiitos. Sí, gracias, señor presidente. Eh, quisiera decir... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että olen hyvin tarkkaan käynyt läpi nämä yli sata tarkistusta, jotka ovat tähän mietintööni tulleet. Ja totta kai yritin niitä yhdistää mahdollisuuksien mukaan, käyttäen tämän mietinnön filosofiaa ja linjaa. Kuten olen sanonut, se ei ole mikään tyhjästä ilmestynyt mietintö Valsein on saanut inspiraationsa muista parlamentin mietinnöistä tai päätöslauselmista, joita on aikaisemmista tapaamisista ja huippukokouksista laadittu. Ja periaatteessa hyväksyin kaikki sosialistien tekemät tarkistukset. Varjostelija Menendez del Valle pyrki joissakin tapauksissa saamaan sellaisen muotoilun, joka noudattelisi tiettyä filosofista linjaa. Saman, sama pätee liberaaliryhmän tarkistuksiin. Eli pyrin säilyttämään kaikki järkevältä tuntuvat tarkistukset ja sellaiset, jotka oli, olivat loogisia ja jotka tehostivat tämän mietinnön sisältöä. Jotkin näistä tarkistuksista tulivat ehkä liian myöhään, niin niihin liittyy tietty tilaongelma. Esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ovat monien mielestä tähän hyvin tiivisti liittyviä, samoin sukupuolten tasa-arvokysymykset ja muut kysymykset, ja ne ovat tulleet e-, tässä mietinnössä kyllin hyvin esiin jo omien tarkistusteni ja muiden tarkistusten kautta. Ja haluaisin nyt keskittyä kolmeen tärkeään asiaan. Ensinnäkin siihen, että otetaan huomioon monenvälinen sopimus, jota EU on neuvottelemassa Andien yhteisön, erityisesti Kolumbian ja Perun kanssa. Ja olen sopinut jotenkin varjoesittelijöiden kanssa, Menendez del Vallen, Merverin, liberaaleista kanssa ja samoin vihreiden koordinaattorin kanssakin tästä keskustelin, mutta hän ei ole vielä lukonnut omaa kantaansa ja tässä viittaus, joka tulisi ottaa tähän esiin, oli se sama kuin oli jo Albertin mietinnössä. Ja hyväksyn kaikki ne tarkistukset, jotka liittyvät tässä korkean edustajaan. Tämä näkyy kollegoiden muissakin tarkistuksissa. Ja sitten on yksi aihe, joka jakaa valiokunnan jäsenet Eli tällainen euro latinalaisen Amerikan järjestö. Tässä on tarkoitus perustaa tällainen julkisyksityinen järjestö tai taho, mutta taas toisaalta jotkin haluaisivat, että tämä olisi enemminkin julkinen elin ja olen valmis esittämään joitakin kompromissitarkistuksia, sellaisia, joissa ei viitattaisi niinkään tämän tahon luonteeseen, vaan ainoastaan niihin ongelmiin, joita siihen liittyy. Ja varmasti kollegat ymmärtävät tässä valiokunnassa, että kun esittelijä sanoo, että hän toivottaa tervetulleeksi komission tiedonannon, niin jos jotkin ryhmät sanovat, että tämä tiedonanto on valitettava, niin silloin on vaikea päästä eteenpäin. Mutta itse kuitenkin olen valmis ponnistelemaan sen eteen, että eteenpäin päästäisiin. Ja olen todella valmis ponnistelemaan sen eteen, että ennen äänestystä saisimme mahdollisimman laajan konsensuksen tämän taakse. Tilanne on jo aika pitkällä, mutta aina voi tehdä enemmän. Lunacek vihreiden varjoistelijana ei ole vielä ehtinyt käydä tarkistuksia läpi kyllin hyvin. Olen hänen käytettävissään, kuten myös muidenkin kollegoiden käytettävissä, jotta saataisiin selvennettyä epäilykset ja päästäisiin todella eteenpäin. Toivottavasti tätä kautta saamme todella mahdollisimman laajan tuen tämän tekstin taakse. Grazie, kollegas. Kiitoksia Sala Franka tästä puheenvuorosta ja myös yhteistyöhalukkuudesta. Seuraavaksi Menendez del Valle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä jo aikaisemmin onnittelin esittelijää Meillä on pitkä kokemus näistä töistä. Enkä nyt puhu lainkaan omista tarkistuksistani. Ne on jo otettu tähän mukaan. Haluaisin kuitenkin käyttää tämän lyhyen tilaisuuden siihen, että muistuttaisin kaikille kollegoille, että tämä mietintö on osa niitä ponnisteluita, joita parlamentti ja tämä valikunta ovat jo pitkään tehneet sen eteen, että latinalaisen Amerikan ja tämä strategia, joka tähän liittyy, tulisivat entistä paremmin näkyviin. Tässä on tehty jo pitkään töitä jatkuvasti ja meidän tuleekin jatkaa edelleen näitä töitä, koska hallitukset eivät Euroopassa eikä myös julkinen mielipide ovat tai ole kyllin niin tietoisia latinalaisesta Amerikasta, eikä, e- eikä täällä ymmärretä kyllin niin hyvin niitä ongelmia, joita tuolla on. Ja tämä tiedon lisääminen voisi tuoda kummallekin osapuolelle mukanaan mahdollisuuksia, ei mitään ongelmia. olisi todella syytä, että julkinen mielipide ja hallitukset todella käsittelisivät näitä latinalaisen Amerikan ongelmia entistä paremmin. Koska maailmassa ei ole toista tällaista kulttuurista aluetta, joka olisi yhtä valmis tekemään yhteistyötä Euroopan unionin kanssa kuin latinalainen Amerikka. Kiitos. Ja nyt Naku. on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Πρόεδρε, haluan να συγχαρώ Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijämme, joka luonnollisestikin on asiantuntija ja on käsitellyt suhdettamme latinalaiseen Amerikkaan erittäin syvällisesti. Mietintö puhuu puolestaan, se on oikein hyvä. Enkä halua käyttää liikaa aikaamme tähän, mutta siitä huolimatta haluan todeta, että en ole esittänyt tarkistuksia ja kuitenkin kulttuurisuhteet ovat erityisen tärkeät suhteessa latinalaisen Amerikkaan. Minusta niille ei ole annettu riittävää sijaa tässä mietinnössä. Tietysti meidän tulee myös katsoa sitä, missä tällä hetkellä mennään äskettäisten kokemusten valossa. Ja komissio on toiminut hyvin aktiivisesti. Minusta esittelijän tulisi tästä kirjoittaa jotain. Sillä Jos katsotaan 80-luvulla, silloin kun olin täällä parlamentissa, niin tuolloin diktatuurit olivat vielä vallalla joissakin näissä maissa. Ja koko ajatuksena oli, että nuo maat muuttaisivat poliittista järjestelmäänsä ja muuttuisivat demokratioiksi. Nyt minun mielestäni meidän suhteemme latinalaisen Amerikkaan on tuomattavasti laajempialaiset ja kattavat paljon useita eri aloja, sillä Yksikään taho ei ole meitä yhtä lähellä, kun tarkastellaan kulttuuria ja arvoja. Meillä on paljon yhteistä ja siihen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kiitoksia. Kollega la parola, kollega Tannok. Kiitos. Seuraavaksi Tannok. Okay, we go. Thank you, Chairman. Sorry about that. Um... Anteeksi tämä viive, puheenjohtaja. Ja tietystikin onnittelut äh, Sala Frankalle tästä erittäin kaiken kattavasta mietinnöstä, jonka luin suurella mielenkiinnolla. Ja nyt äh, olen tarkastellut tarkistusten luetteloa ja pohdinut kompromissimahdollisuuksia. On tärkeää, että EU ja parlamentti asettaa syrjään sen strategiseen suhteen, joka meillä täytyy olla Euroopan unionilla Latinalaisen Amerikan suuntaan, tai pikemminkin ei pistetä tätä syrjään huolimatta itälaajentumisesta ja suurista haasteista, jotka meillä on edessämme Venäjän, Kiinan ja Etelä-Aasian suhteen. Tässä kaiken yhteydessä ei pidä unohtaa Etelä-Amerikkaa, johon tietystikin 80- ja 90-luvulla kiinnitettiin enemmän huomiota ennen viimeisintä laajentumista. Tämä on erittäin tärkeä alue maailmassa strategisella kannalta. Brasilia ja Meksiko ovat merkittävässä asemassa tuolla alueella, mutta myöskin muut maat, Kolumbia, Chile ja Argentiina mukaan luettuna. Niidenkään, niidenkin poliittista dynamiikkaa täytyy seurata tarkalleen. On erittäin tärkeää, että kannustamme parempien kauppasuhteiden luomisessa myöskin tuohon maailmankolkkaan. Lisäksi parlamentin täytyy kannattaa painostusmahdollisuuttaan, jotta estettäisiin vapaa-kauppasopimukset mukaan luettuna se, joka nyt ollaan laatimassa Kolumbian suuntaan saman aikaan, kun siellä on tehty erittäin vakavia ihmisoikeusroukkaussyytöksiä, joille ei kuitenkaan mitään näyttöä. Me olen samaa mieltä siitä, että meillä on yhteinen kulttuuri ja yhteisiä arvoja Latinalaisen Amerikan kanssa, ja meidän täytyy hyvin voimakkaasti pyrkiä pitämään yllä joskus tätä hyvinkin herkkää parlamentaarista demokratiaa sen sijaan, että ryhdytään kaudilaiseen ajatteluun no- joissakin noissa maissa erityisestikin ne ilmiöt, joita viime aikoina on nähty Venezuelan suunnalla ja chavismi, joka Chavezan siellä tekee hyvinkin läheistä yhteistyötä Castron kanssa. Ja vaihtoehtoisena hallintomuotona emme voi tietystikään hyväksyä tätä, koska länsimaissa kannatamme demokraattista pluralista lähestymistapaa emme halua, että neuvostotyylinen totalitarismi pääsee leviämään noihin maihin. Tätä me voimakkaasti vastustamme. Nyt on joitakin ongelmia tarkistusten suhteen, joissa pyritään ottamaan latinalaisen Amerikan maahanmuuttajiin kohdistuvat oikeudet monenvälisten keskustelun kohteeksi EUn tasolla. Jotkut katsovat, että avointen ovien politiikka maahanmuuttajien suhteen, joita Euroopan unioni peräänkuuluttaa, katsottaisiin hyväksymättömäksi. Sitä ei voitaisi hyväksyä jäsenvaltiossa. Mielestäni tämä aiheuttaisi vain sitä, että EUn kohdistuva antipatia vain lisääntyisi ja äärioikeisto nostaisi päätään entistä enemmän, niitä minun ryhmäni vastustaa näitä tarkistuksia. Prossimo intervento è... Seuraavaksi Weber, hänkin on varjoesittelijä. First of all, to congratulate the rapport. Haluan näin alkuun onnitella esittelijää. Kyseessä on hyvä ja kattava mietintö. Ja kun haluamme ymmärtää tämän työn laajuutta, niin täytyy ottaa huomioon se, että yli 120 tarkistusta on esitetty tähän mietintöön eikä, sit, eikä ole ollut helppo työskennä, kun näin paljon tarkistuksia esitetty. Kysymys on mietinnöstä, joka käsittelee EU-strategiaa suhteessa latinalaisen Amerikkaan, joten monet tarkistukset, jossa aivan liian paljon yksityiskohtia tällaisen strategian, niin tietenkään niitä ei tulisi hyväksyä. Samalla haluaisin kuitenkin todeta, että Alden arvojen, liberaaliarvojen mukaisesti ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymysten tukemisessa. Haluan myös mainita sen, että kun kovinkin voimakkaasti tuemme EUn ajatusmallia siitä, että meillä on tällainen alueellinen neuvottelulähestymistapa, niin samalla olemme kuitenkin päättäneet sen, että emme saa eristää yhtäkään maata siitä syystä, että jotain sen alueella tapahtuu. Ja että kaikki maat eivät halua käydä yhteisiä neuvotteluita Euroopan unionin kanssa. Ehdottomasti mielestäni on tärkeää se, että EU katsoo yhä tarkemmin Latinalaista Amerikkaa ja tässä kysymyksessä, joka koskee maahanmuuttoa, niin yhtäältähän meillä on Keski- ja Etelämantereelta tulevat vetomukset sen suhteen, että meillä pitäisi olla yhtenäinen maahanmuuttopolitiikka Euroopan unionissa suhteessa latinalaisesta Amerikasta tuleviin henkilöihin. Ja minun mielestäni oikea vastaus ei ole se, että myöskään suljetaan ovet, vaan että keskitytään parempaan koulutukseen Latinalaisessa Amerikassa, työllisyyden lisäämiseen, hyvään elintasoon, ja silloin niin moni ei muuttaisi sieltä Euroopan mantereelle. Niin vielä kerran toistan sen, että yhteistyö on ollut hyvä esittelijän kanssa ja sosiaalidemokraattisen ryhmän kanssa. Kiitos. Seuraavaksi vihreistä varoistelija Lunacek. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa erästä asiasta, joka aiheutti minua huolta tässä, kun laadittiin tätä tekstiä ja tarkistuksia. Myöhemmin viittaan sitten sisältöön. Olen ollut nyt noin vuoden parlamentin jäsen ja kymmenen vuotta olin e- Itävallan parlamentin jäsen. Olin laatinut siellä useita mietintöjä ja nyt toivoin, että esittelijä Sala Franka ei kääntyisi tässä ainoastaan suurimpien kahden suurimman ryhmän puoleen, vaan myös meidän vihreiden puoleen. Ja näin ei kuitenkaan ollut, ja tämä on mielestäni hyvin valitettavaa. Haluan tämän julkisesti sanoa. Kun eilen pyrin tietämään tai kuulemaan Salafrankalta, mitä näille tarkistuksille ja muille tapahtuu, niin sain nopeammin Mendesin tarkistukset kuin itse esittelijän tarkistukset, ja tämä on valitettavaa. Olisin halunnut tavata ensin esittelijän ja neuvotella hänen kanssaan, jotta olisin tiennyt, mihin kompromisseihin voidaan päästä. Tänään meillä on ainoastaan hyvin vähän aikaa päästä mihinkään yhteisymmärrykseen. Tämän halusin aluksi sanoa. Minusta on hyvin valitettavaa, että näin kävi, koska vihreiden ja minun näkökulmastani – EUn suhteet Karibian ja latinalaiseen Amerikkaan ovat hyvin merkittävät. Minulla on vuosikymmenten kokemus kansalaisjärjestöjen kanssa latinalaisesta Amerikasta ja muutenkin poliittisesti. Ja haluaisin, että tämä mietintö todella edustaisi koko parlamenttia tai mahdollisimman suurta enemmistöä siitä, ei ainoastaan kolmea suurinta tai kahta suurinta ryhmää. Todella haluan pyytää kaikilta, että tulevissa neuvotteluissa kaikki ryhmät pääsisivät niihin mukaan. Tämä aluksi. Ja nyt sitten hieman yksityiskohdista. Arvostan sitä, että herra Salafranca otti mukaan tähän tekstiin joitakin ryhmäni ja itseni ehdottamia asioita, esimerkiksi viittaus tähän ihmisoikeusperuskirjaan ja samoin naisiin kohdistuva väkivalta. Tätä on tärkeää ehkäistä. Ja sitten rankaisemattomuus, joka edelleen on valitettavasti vallalla useissa latinalaisen Amerikan maissa. Ja sitten tässä viitataan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Se olisi ehkä voitu ilmaista hieman voimakkaammin tässä, mutta minulla ei ole nyt ollut aika nähdä kaikkia kompromissitarkistuksia, jotka olen nähnyt vasta tänään. Tämäkin on valitettavaa. Toivottavasti niistä päästään ehkä vielä yhteisymmärrykseen. Tässä on esimerkiksi yksi erityinen kohta, jossa halusimme puhua uusiutuvista energianlähteistä, mutta kuitenkin niin, että suhtaudutaan myös kriittisesti joihinkin suuriin vesivoimaloihin, joita ollaan suunnittelemassa esimerkiksi Brasilian ja muualle latinalaiseen Amerikkaan. Niistä tiedetään, että ne ovat ympäristölle vaarallisia ja myös alueella asuvi, asuvalle alkuperäisväestölle. Eli täytyy todella katsoa, kannattaako niitä rakentaa vai ei. Ja tässä nyt ei puhuta mitenkään uusiutuvista energialähteistä, vaan vähemmän saastuttavista energialähteistä. Ehkä teistä on tämä, tämä on jokin pieni asia, mutta tiedämme, että täällä esimerkiksi ydinenergiaa tuetaan – puhtaana energiana, tai niiden, tämän kannattajat sanovat, että se on vähemmän saastuttava muoto, mutta itse en ole aivan samaa mieltä. Vaikka ydinenergia ei suoraan ehkä aiheutakaan ilmastonmuutosta, niin se kyllä saastuttaa todella paljon. Ja sitten tässä on muita kysymyksiä. Salafranka, et vielä sanonut, että että olisitte valmiita ottamaan tähän viitteitä näihin murhakysymyksiin Guatemalassa, Meksikossa ja muualla. En tiedä, oletteko ottamassa näitä mukaan vai ette tähän mietintöönne. Sitten yksi asia, joka vihreille on äärimmäisen hankala ymmärtää, on kohdassa 17, jossa toteatte, että nämä neuvottelut tai tämä strategia solmittaisiin Keski-Amerikansa ensin ennen Madridin huippukokousta. Tähän pitäisi nyt saada uutta näkökulmaa. Hondurasin tilanne on sellainen, että se on monista epälegitiimi en tiedä, miten tämän maan kanssa voidaan jatkaa neuvotteluita niin, että päästään senkin kanssa tähän Keski-Amerikkaa koskevaan sopimukseen. Ja sitten viimeinen kohta, josta haluaisin puhua. Salafranca sanoo, että on saatettu tyydyttävästi päätökseen monenpuoliset kauppasopimukset EUn ja Andien yhteisön maiden välillä. Mutta tiedämme, että tämä koskee ainoastaan Kolumbia ja Perua. Ja jotta tämä voitaisiin hyväksyä, meistä olisi tärkeää sanoa, että me olemme pahoillamme siitä, että laaja sopimus koko Andien yhteisön kanssa jäi saavuttamatta. Tässä on nyt joitakin keskustelun aiheita. Tiedän, että Ylihuomenna jo äänestetään. Toivottavasti pääsemme tästä vielä sopuun. Ja todella toivon, että tähän mietintöön saadaan kaikkien parlamentin ryhmien näkemykset mukaan, jotta suhteet EUn ja latinalaisen Amerikan välillä paranisivat. Kiitoksia. Seuraavaksi Willi Mayer. Hänkin on varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Presidente, bueno, en primer lugar, yo que... Kiitoksia. Aluksi haluaisin sanoa Salafrankalle, että sain vasta tässä kokouksessa nyt nämä kompromissitarkistukset ja minun on hyvin vaikeaa nyt ottaa niihin kantaa. Salafranca on todella ponnistellut sen eteen, että vältyttäisiin suurimmilta konflikteilta, ei pelkästään suhteessa tähän parlamenttiin, vaan myös se mm, latinalaisen Amerikan ja Karibian näkökulmasta katsottuna. Jotkin asiat hän on pystynyt fiksusti ratkaisemaan. Eli esimerkiksi se, että se näkö, näkemys, että EU-mielestä kaiken kaupan pitäisi sisältyä vapaakauppasopimuksiin – Tässä ei kuitenkaan ole määritelty kaikkea. Ja eurooppalaisten pitäisi myös pystyä välttämään asioita tai erästä asiaa, jota yleensä emme pysty välttämään. Eli se, että kuinka annamme läksyjä toisille siitä, kuinka asioita pitäisi hoitaa. Itse olen Eurolatin jäsen ja siellä on valitettava katsoa, kuinka eurooppalaiset aina yrittävät opettaa muita siinä, miten asioita tulee tehdä. Emme me voi kertoa, miten latinalaisessa Amerikassa pitää tehdä integraatiotoimia. Tilanne on varsin monimutkainen. Tässä puhutaan nyt strategisista suhteista. Ja itse ehdottaisin herra Saala Frankalle, että kun lähdemme kritisoimaan perustellusti esimerkiksi mitä tulee sotilasmenoihin, niin tehkäämme tämä sitten myös Eurooppaa kohtaan. Me sanomme, että meistä on valitettavaa, että sotilasmenot latinalaisessa Amerikassa ja Karibiassa kasvavat, mutta saman aikaan EU kuluttaa kahdeksan kertaa enemmän samaan tarkoitukseen. No, jos minä olisin latinalaisen Amerikan asukas, minua tällä tavoin kritisoitaisiin. Kyllä hieman ihmettelisin, että tällainen alue kuin EU, joka käyttää paljon enemmän sotilas tarkoituksen rahaa, tulee kritisoimaan minua, niin no, on se aika outoa. Mielestäni pitäisi välttää tällaista opetusten antamista. Ja esimerkiksi tässä, mitä tulee arvioon assosiaatiosopimuksesta Kolumbian kanssa, no siihen täytyy suhtautua aikavarauksella. Siellä on tapettu AY-johtajia. Heitä on haudattu yli 2500 joukkohautoihin siellä korruptio rehottaa. Ei tätä voi jättää mitenkään huomiotta. Ja ymmärrän, että tässä parlamentissa on ihmisiä, jotka ehkä käyttävät kahta mittatikkoa, kun he puhuvat ihmisoikeuksista, mutta minä en kuulu heihin. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Ja samoin yksi asia, jota täytyy pohtia, on Hondurasin vaalit. Tässä oli kyse sotilasvallankaappauksesta, joka toi mukanaan paljon kärsimystä ja kuolemaa. Kuten sanoin alussa, on suurta huolen, huolta latinalaisessa Amerikassa siitä, että aina puhuttaisiin vain vapaakaupasta. Eli pidän hyvänä siitä, mitä Salafranca on tehnyt tämän asian ratkaisemiseksi. E- esimerkiksi siksi, että Ecuadorin kaltaiset maat ovat kieltäneet vapakauppasopimuksen allekirjoittamisen. Ecuador on kieltänyt tällaiset sopimukset, koska niistä on ollut niin huonoja kokemuksia. Ja ryhmäni pitää hyvänä myös Salafrankan ponnistuksia joiltakin muilta osin. Meidän näkemyksemme tästä alueesta on hyvin erilainen. Me haluaisimme, että se olisi demilitarisoitu, että siellä todella alkuperäisväestö otettaisiin entistä paremmin mukaan, että se pääsisi vuosituhat tavoitteisiin ja niin edelleen. Eli tässä on joitakin hyviä kohtia. kahdenvälisissä suhteissa latinalaisen Amerikan ja EUn välillä on tullut esiin myös Tämä palautusdirektiivi, se on äärimmäisen nöyryyttävä ja se on suuri este suhteiden toteutumiselle, koska latinalaisessa Amerikassa ei todella ymmärretä sitä, että toisaalta täällä puhutaan siitä, kuinka välttämätöntä maahanmuutto on EUn kannalta, mutta toisaalta sitten teemme maahanmuuttajista rikollisia. Heitä voidaan pitää näissä pidätyskeskuksissa jopa puolitoista vuotta. Latinalaisesta Amerikasta ja Karibiasta todella vaaditaan kumoamaan tämä palautusdirektiivi. Kiitos. Ultimi due interventi. Kiitos sitten vielä kaksi viimeistä puheenvuoroa komission edustajaa. Muñiz ja Angurakis ovat vielä jäljellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Salafrankaa ja varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä ja kompromissitarkistuksista. Tämä mietintö on tasa, tasapainoinen ja se hyvin tuo esiin sitä, minkälainen tämän strategian EUn ja latinalaisen Amerikan välillä tulisi olla. Minulla ei kuitenkaan ole ollut kylliksi aikaa käydä läpi näitä kompromissitarkistuksia, mutta haluaisin, että tähän otettaisiin ennen huomista äänestystä myös suullinen tarkistus, jossa mainittaisiin Chile, Chile ja Chilen maanjäristys. Ah, onko se jo tehty? No hyvä, hyvä. Se on tärkeää, koska tulevaisuudessa sekä investointipankki, et, pankin että EUn politiikkojen täytyy ottaa huomioon Chilen jälleenrakennus. Ja sitten tämä sopimus Perun ja Kolumbian kanssa. Tänään saimme tiedonannon virallisesti siitä, että nämä maat ovat päässeet työkysymyksistä sopuun kansainvälisen työjärjestön kanssa – näissä maissa on edelleen asioita, joissa täytyy päästä eteenpäin. Kolumbiassa osittain ongelmia on jo saatu ratkaistua. Kiitos. Oliko Angurakis. Kiitos sitten Angurakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää seuraavan näkemyksen. Salafrankan mietintö oikeastaan lähtee näihin ikäviin suuntiin. Ensinnäkin puhutaan EUn ja Latinalaisen Amerikan välin suhteen yksityistämisestä. Käytän nimenomaan tätä termiä, koska en ymmärrä, mistä tässä keskustelussa oikein on kysymys. Se elin, joka sitten valvoo tätä sopimusta, on elin, joka saa rahoitusta yrityksiltä. Ja tietysti se, joka puhaltaa pillin, niin määrää tahdin. Eli siitä syystä sanon, että tässä on kysymys itse asiassa siitä, että yksityistään koko hoito. Toiseksi EUn ja Latinalaisen Amerikan välisen suhteen sotilaallistaminen, siitäkin on joku kappale. Rauhasta ja turvallisuudesta ja niihin liittyvistä kysymyksistä muistaakseni kappale 11, jossa puhutaan siitä, että pitää pureutua yhteisiin uhkiin. Me tiedämme, että unionissa helposti syntyy erilaisia uhkia ja voimme olettaa, että latinalainen Amerikkakin käyttäytyy tällä tavalla. Mehän tunnemme yksittäisiä esimerkkejä, kuten Kolumbian ja minusta me olemme pakottamassa niitä samalle polulle kuin mitä itse olemme menneet uhan esittämisessä. Kolmanneksi yhteinen kanta. Millä tavalla voimme käydä tätä keskustelua puhumatta Euroopan unionin asenteesta kohti Kuubaa, jota emme voi suinkaan hyväksyä – Minusta ennen kaikkea se, mitä me olemme tehneet, on johtanut siihen, että olemme lisänneet Kuuban vaikutusvaltaa ja arvovaltaa Latinalaisessa Amerikassa. Ja uskoaksemme myös kantamme tässä mietinnössä on sellainen, että me emme voi sitä hyväksyä. Tässä puhutaan myös maahanmuuttotilanteen normalisoitumisesta ja minusta vaikuttaa siltä, että se mitä mietinnössä todetaan, tässä puhutaan nimittäin puhutaan kolmikantasuhteesta ja mielestäni se ei ole se, mitä tähän, tässä pitäisi olla. Castor Castrillo. Kiitos sitten Castro Castrillo komissiosta. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Aluksi haluaisin lisätä tähän komission äänen ja onnitella Sala Frankaa tästä mietintöluonnoksesta ja siitä työstä, jota hän on tehnyt löytääkseen kompromissiratkaisuja eri asioista, joita parlamentin jäsenet ovat ottaneet esiin. Nyt jälleen kerran tällä mietinnöllä Euroopan parlamentti, aivan kuten aikaisemminkin kantaa tärkeän kortensa kekoon siinä, että vahvistetaan Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan välisiä suhteita. Tavoitteena on se, että sekä EUn kansalaiset että sen hallitukset tuntisivat latinalaista Amerikkaa entistä paremmin. Kuten mietinnössä sanotaan, kyseessä on kaksi aluetta, joissa on yhteensä miljardi asukasta. Ja olemme äärimmäisen tärkeä tekijä YKssa. Ja siksi on hyvin tärkeää, että meillä on EUn ja latinalaisen Amerikan väliset strategiset suhteet. Ja komission tiedonannossakin puhutaan yhteisistä tieto ja arvopohjasta ja kulttuuripohjasta. Se tuo lisäarvoa, jota voidaan käyttää tässä monenvälisessä kehyksessä hyvin merkittävällä tavalla hyväksi. Haluaisin puuttua ainoastaan joihinkin erityisempiin kohtiin tässä tekstissä. Ensinnäkin alueellinen integraatio ja käynnissä olevat prosessit. Aluksi haluaisin sanoa, että poliittinen prosessi Andien yhteisön kanssa on vielä avoinna. Ja kaksi viikkoa sitten meillä oli komission ja Andien yhteisön välinen kokous, jonka henki oli hyvin rakentava. Tiedämme myös, että Ecuador on pyytänyt päästä mukaan näihin neuvotteluihin sen jälkeen, kun tekniset neuvottelut Kolumbian ja Perun kanssa on saatettu päätökseen. Haluaisin myös kertoa teille, että Väli-Amerikan kokouksessa Honduras on mukana ja se saa tukea myös muilta alueen mailta. Meillä varmasti on mahdollisuus keskustella myös Chilestä ja maanjäristyksestä. Ja tässä mietinnössä voidaankin välittää solidaarisuusviestiä, jos näin on, niin se olisi meistä äärimmäisen hyvä asia. Kiitoksia. Sitten vielä loppupuheenvuoro esittelijä Sala Frankalle. Olen tyytyväinen teidän erinomaisen mietintöönne. Onneksi olkoon siitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille kollegoille tästä myönteisestä ja rakentavasta hengestä, jolla keskustella käytiin. Tästähän juuri onkin kyse. Herra Meijer viittasi tässä aivan oikein juuri tähän. Jos halutaan saada aikaan tällainen strateginen kumppanuus latinalaisen Amerikan kaltaisen alueen kanssa, niin tarvitaan visiota siitä, että erottavat asiat pitäisi jättää sivuun. Olemme parlamentti, jossa on hyvin vastakkaisiakin näkemyksiä, mutta nämä erot pitäisi nyt jättää syrjään ja pitäisi pyrkiä saamaan mahdollisimman laaja konsensus tällaisessa globaalissa maailmassa, jossa pitää vastata näihin meitä kaikkia koskettaviin yhteisiin haasteisiin. Tämä mietintö on sellainen, että en ole halunnut lähteä tässä liikkeelle nollasta, vaan aikaisemmista kannoista, joita parlamentissa on, ja olen halunnut ottaa tähän mukaan muiden kollegoiden panoksia, esimerkiksi Hauri, joka on Meksiko valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on laatinut tärkeitä asiakirjoja Eurolatista, samoin de Kaiser, joka on laatinut toisen asian käsittelevän kirjeen. Sitten olen pyrkinyt vastaamaan näihin huolenaiheisiin, joita tässä keskustelussa on tullut esiin. Jannaku esimerkiksi kysyy, miksi emme pyrkisi jollakin suullisella tarkistuksella, koska muuhun ei ole enää aikaa ottaa mukaan näkemyksen, johon liittyy kulttuuriulottuvuus tässä, näissä suhteissa. Mielestäni tämä on hyvä ehdotus. Yritän vastata näihin hänen huolenaiheisiinsa. Sitten Lunacek sanoi vastustavansa sitä, että olen syrjinyt vihreätä ryhmää. Tähän en todellakaan pyrkinyt. Kokemukseni on se, kuten jo sanoin, että kaikista näkemyseroista huolimatta pitäisi päästä mahdollisimman laajan konsensuksen niin, että myös pienet ryhmät pääsevät mukaan. Ja uskon, että kun pitää laatia mietintö, niin silloin täytyy olla mahdollisimman tiukka Eli jos ottaisimme kaikkien ryhmien kaikki tarkistukset sellaisinaan mukaan, niin tästä syntyisi varsinainen sillisalaatti, joka olisi hyvin epäjohdon Eli haluamme sellaisen mietinnön, joka on ainakin mahdollisimman laadukas. Ei saata meitä naurunalaiseksi. Haluan tästä mietinnöstä todella johdonmukaisen. Ja siksi sanon, että mm, no, tarkistukset jaettiin vasta tänä aamuna, koska ne saatiin valmiiksi tänä aamuna. Var esittelijät ovat kääntyneet puolen ja kun tekin minulle soititte Check, ilmaisin heti olevani valmis käsittelemään teidän ryhmänne tarkistuksia. Ja itsekin tämän sitten. Mitä tulee kohtaan 64, vähemmän saastuttavat energianlähteet. Tämä ratkaisu oli mielestäni tyydyttävä. Ja uskon, että tämä olisi vastannut myös teidän huolenaiheisiinne. Täällä puhutaan tietynlaisista sähköhankkeista. Uskon tai ymmärrän huolenaiheen, mutta mielestäni täytyy käyttää oikeanlaista kieltä ja siksi ehdotin tätä muotoilua vähemmän saastuttavat energialähteet ilman, että tässä nyt sitouduttaisiin mihinkään tiettyyn esimerkiksi ydinenergiaan. Sitten tarkistus 82. Naismurhat. Niiden vastainen taistelu on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Olen sen tänne olen selvästi merkinnyt. Voin lukea sen täältä uudestaan. Eli pyytää, että taistelu naisten, naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti naismurhia vastaan, olisi näiden kaiken toimien kulmakivi. Olen valmis viittaamaan tähän Euroopan parlamentin päätöslauselmaan koskien naismurhia. Ja jos teille sopii ja muillekin poliittisille ryhmille, niin ehdottaisin, että kuten aivan itsekin sanotte, ehdotettaisiin, että toimielimet teknisesti ja rahallisesti tukisivat erilaisia naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimia. Täällä ollaan hieman paternalistisia Majer aivan sanoin, aivan oikein sanoi, että jos kritisoimme tässä sotilasmenoja, niin meidän täytyy ensin siivota oma pihamme, ennen kuin lähdemme kritisoimaan muita. Tässä täytyy nyt kuitenkin hieman rauhoittua, jotta vältyttäisiin tällaiselta liialliselta pater- paternalismilta ja holhoukselta. Ja sitten se, mitä Lunacek sanoi näistä neuvoteltavista sopimuksista. Halusin viitata tässä ainoastaan siihen Albertinin mietintöön, joka hyväksyttiin viime viikolla. Mielestäni tässä aivan oikealla tavalla otetaan huomioon nämä neuvottelut ja otetaan huomioon, että ne jatkuvat edelleen. Eli parlamentti on tämän jo hyväksynyt kertaalleen Jotkin sosialistikollegat edellisessä täysistunnossa tekivät ehdotuksia tämän suhteen. En ymmärrä, miksi tästä haluttaisiin nyt poiketa. Haluaisin myös sanoa teille, herra Meijer, että kielteinen arvio tästä Kolumbian sopimuksesta ehkä aiheuttaa meissä jakoa. Tässä puhutaan tietynlaisista neuvotteluista ja sopimuksesta ja mielestämme tästä olisi haittaa koko Kolumbian väestölle, jos tiettyihin sopimuksiin ei päästäisi. Ja sitten vielä Lunacek, anteeksi, että palaan tässä näin taaksepäin. Tämä assosiaatiosopimuskysymys on oikein hyvä. Tässä pyrittiin Anden yhteisön ja EUn väliseen assosiaatiosopimukseen, mutta jokin Andien yhteisön maista ei tällaista kuitenkaan salli valitettavasti. Ja tässähän on siis tavoitteena se, että kauppaan vapautetaan asteittain. Mutta minulla ei ole mitään sitä vastaan, että tässä sanottaisiin, että meistä olisi hyvä, jos tämän kaltainen sopimus saataisiin aikaan. Sitten Anguraki Hän puhui tästä mietinnön kohdasta 11. Tässä pyydetään tällaisen kirjeen hyväksymistä, jossa olisi mukana yhteisiä strategisia toimia, joilla voidaan puuttua erilaisiin alueellisiin uhkiin. Ei tämä mielestäni ole mitään, mitään militarisointia. Tästä esittelijänä oli De Kaiser – ei tässä pyritä mitenkään suhteiden militarisoitumiseen. No, tämä muotoilu vaikuttaa varsin hyvältä. Ja sitten maahanmuutto. Ymmärrän, että tämä on arkaluontoinen aihe. Varmasti kaikki tiedätte, että komission vihreä kirja sanoo, että 30-35 vuoden aikavälillä meidän työikäinen väestömme pienenee. Meillä on hyvin paljon yli 80-vuotiaita ja meidän täytyy löytää ratkaisuja, ratkaisuja, joilla voidaan lain puitteissa korjata tilannetta. Mutta haluaisin muistuttaa, että tämä parlamentti lähti käymään keskustelua näiden sääntöjen hyväksymisestä. Tästä keskusteltiin sekä Baron että Benita Ferrero Valnerin kanssa ja pohdittiin, mitä käytetään tähän liittyvien sääntöjen inspiraationa. Puheenjohtaja, huomenta äänestämme tästä. Uskon, että tässä on hyvin vakava henkisesti yritetty nyt ryhmän kanssa päästä sopuun ja päästä eteenpäin tässä asiassa. Ja Lunacekille voin vain sanoa, että olen hänen käytettävissään huomiseen kello yhdeksään, e- siis ennen äänestystä, jotta hänen näkemyksensä voidaan ottaa mukaan tähän mietintöön, mikäli ne ovat tämän linjan mukaisia. Tässä täytyy ottaa huomioon ei ainoastaan varjoesittelijöiden näkemykset, vaan myös muiden. Kiitoksia kaikille kollegoille ja puheenjohtajalle tästä laajasta keskustelusta. Grazie collega Salafranca. Ricordo che ci, ci saranno... Kiitoksia Salafranca. Huomenna aamuna kello yhdeksältä lähtien äänestämme koneellisesti, eli muistakaa kaikki ottaa äänestyskorttinne mukaan. Nyt siirtyisin sitten seuraavan esityslistan kohtaan, eli toimielimiä koskevan koska näkökohdat Euroopan unionin liittyessä ihmisoikeuksiin ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Nyt annan puheenvuoron herra Predalle. tästä lausuntoluonnoksesta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, quelques mots en guise... Kiitoksia, puheenjohtaja. Näin aluksi toteaisin, että te kaikki varmaan tunnettekin artiklan 6.2 perussopimuksessa. Sen nojalla Euroopan unionin liittyminen tähän yleissopimukseen on nyt mahdollista. Tämän artiklan pohjalta unioni liittyy eurooppalaiseen ihmisoikeusyleissopimukseen. Tämä liittyminen on Espanjan puheenjohtajakauden yksi prioriteetti ja myöskin muutenkin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano. Neuvosto niin ikään viittaa pöytäkirjan numero 14 viime vuoden tai viime tammikuulta, jolla halutaan helpottaa unionin liittymistä tähän yhdessopimukseen. Toisaalta on suotavaa, että unioni liittyy hyvin nopeasti Olen vakuuttunut siitä, että tämä parantaa ihmisoikeuden suojaamista sekä Euroopassa että kansainvälisellä näyttämällä. Mitä seikkoja tähän liittymiseen liittyy? Nämä liittymiseen liittyvät seikat aiheuttavat jotakin ongelmia, koska perussopimuksessa on joitakin viitteitä, esimerkiksi artikla 218, joka määrittelee tällaiset liittymiset ja sitten pöytäkirja 8 ja julistus numero 2, jotka ovat sopimuksen liitteinä. Nämä ovat peruslähtökohtia, joita täytyy kunnioittaa. Esimerkiksi unionin toimielinten toimivalta, jako, jäsenvaltioiden osallistuminen, lisäpöytäkirjaan liittyminen, tuomioistuinten tulkinnat ja perussopimuksen täytäntöönpano muilta osin. Tämä historiallinen puoli tässä oli monimutkainen. Huele Gerard Tondon mietinnössä on tähän jo puututtukin AFKO-valiokunnassa. Jotkut näistä seikoista ovat tulleet mainittuiksi minun lausuntoluonnoksessani. Ja myöskin ROI-valiokunnassa tästä keskusteltiin viime kokouksessa. Omassa lausuntoluonnoksessani olen pohtinut ensinnäkin tämän liittymisen laajuutta ja mitä vaikutuksia tästä tulee. Mikäli kyse on vain perus, tämä, tähän yleisopimuksen liittymisestä vaiko liittymisestä lisäpöytäkirjaan, tämä muuttaa tilanteen, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole parafoineet tätä lisäpöytäkirjaa. Ja toisaalta unionin osallistuminen Euroopan neuvoston työhön. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, sen toiminta ihmisoikeuksien puolestajana ja muiden elinten toiminta, jotka pistävät täytäntöön sopimuksesta esimerkiksi Strasbourgin tuomioistuin ja ministerikomitea ministerikomitea, joka on se elin, joka seuraa tilannetta. Toisaalta täytyy säilyttää tilanne, joka vallitsee ennen yleisopimuksen liittymistä. Tästä ei saada minä taaksepäin. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja tuomioistuinten toiminta. Nämä kaikki sekä täytyy ottaa huomioon. Muutama sananen sitten tarkistuksista. Ensinnäkin aion käyttää tilaisuutta hyväkseen käyttääkseni, kiittääkseni kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Olen tehnyt kompromisseja, jotkut ovat hyväksyneet kompromisseja, niin milloin hyvin vähän kuitenkin vain aikaa tehdä kompromisseja, koska olin Genevessä YK ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Parlamentin roolin suhteen oli hyväksynyt kompromissin, joka on yleisen konsensuksen kohteena. Ensinnäkin liittyminen yleissopimukseen, sen täytyy olla täydentävä, täydenny ja tässä on kyse myöskin lisäpöytäkirjaan liittymisestä ja unionin täytyy vahvistaa yhteistyötä Euroopan neuvoston suuntaan siten, että se osallistuu elimiin, jotka siellä keskityt myöskin puolustamassa esimerkiksi kidutuksen vastainen työ ja suotsimattomuuden ja vihamielisyyden vastainen työ ja niin poispäin. Muutoin uskon, että Euroopan parlamentin täytyy olla läheisesti mukana kaikissa menettelyissä, olipa sitten kyse mandaatin määrittelystä ja sitten sopimuksen allekirjoittamisesta ja vielä sen toteuttamisestakin. Parlamentin mukana. Toinen kompromissi, joka liittyy periaatteisiin kysymyksiin pyrkii säilyttämään mahdollisimman pitkälti tämän yleissopimuksen juridisen puolen, joka erittäin tehokkaasti pystyy suojamaan ihmisoikeuksia Euroopassa. Juridi, juridisen puolen uudistaminen ja liittyminen täytyy hoitaa niin, että mahdollisimman vähän vaikutetaan pöytäkirja ykkösen täytäntöönpanon ja ihmisoikeustuomioistuimen työhön. Lisäksi haluaisin mainita unionin uskottavuuden suhteessa muuhun maailmaan. Viimeinen kompromissini liittyy perusoikeuskirjaan. Ja tämä on mahdollisimman myönteinen sanamuoto, jonka olen halunnut ottaa tähän mukaan. Ja olen alviinut sitä, että on täysin tarpeellista, että aina kun on kyse perusoikeuskirjasto täytyy toteuttaa yhteen yhdenmukaisella tavalla kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Oikeastaan voisin päättää puheenvuoroni tähän. Kiitän vielä jälleen kerran ihmisiä, jotka ovat tehneet tarkistuksia jotka osallistuneet jo keskusteluun kompromisseista. Kiitos kollega Preda. Seuraavat puhujat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensin Afkon puheenjohtaja Hauregi Atundu. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kertoa mielipiteeni näistä tarkistuksista. Kaikella Afetin kunnioituksella. Eihän nyt ole minun roolini tässä tehdä muuta kuin tuoda Afkon mielipide teille. miten teitte, niin Hyvä, niin. Totta kai meidän lausuntomme tulee kuulumaan tähän asiakirjakokonaisuuteen, joka sitten tulee täysistunnon käsiteltäväksi. Mutta kunnioitusta osoittain haluan kuitenkin tuoda esiin oman mielipiteenne, josta voitte sitten keskustella. Eli näistä tarkistuksista, jotka Ahvet tulee hyväksymään. Aivan lyhyesti. Todella teen tämän kaikella kunnioituksella. Emme saa esimerkiksi unohtaa, että jotkin tarkistukset vastaavat sitä käsitystä, että halutaan täydentää ja parantaa AFETin tekemää mietintöä, mutta kuitenkin nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat jo päämietinnössä mukana. Ja mielestäni nämä ei, eivät tuo tähän mitään tavallaan uutta, parempaa tai huonompaa. Tai ne voivat olla paremmin tai huonommin jo tässä alkuperäisessä mietinnössä. Ja tässä varjoesittelijä Jana Kau. Hän tarkistuksensa kaksi on yksi tällainen. En lähde nyt arvioimaan kompromissitarkistuksia, joita olemme saaneet herra Predalta, koska en voi näin tehdä, mutta haluan kommentoida näitä erillisiä tarkistuksia. Esimerkiksi Hautalan tarkistus kolme ja Barbara Lohbielerin tarkistus. Sen ongelmana on se, että siinä otetaan käyttöön mandaatti – tässä sanotaan, että liittymisen pitäisi tapahtua niin, että yleissopimusta ei mitenkään muutettaisi. No, on selvää, että sopimuksen ydintä ei muuteta, mutta monet muut nä- näkökohdat tässä sopimuksessa tulevat muuttumaan esimerkiksi rahallisten näkemysten takia. Miksi meidän pitää tässä nyt sanoa, että mandaatti ei tule millään tavalla muuttumaan? Tämä ei ole var- mitenkään varovaista. Sitten tarkistuksessa neljä. On mandat, joka valitettavasti on sellainen, että emme voi siitä saada aikaan, koska Tämä viittaa sosiaalisen yleissopimuksen, mutta sitä ei ole hyväksytty juridisesti jäsenvaltioissa, eikä niitä voi tällä tavoin yhdistää, eli että liitytään tähän yleissopimukseen, niin sitä voidaan rinnastaa suoraan tähän sosiaaliseen peruskirjaan. Eli Afkon mietintö mielestäni sen kohdassa kolme paremmalla tavalla tuo esiin tämän suhteen sosiaalisen peruskirjan, kun EU liittyisi tähän ihmisoikeusyleissopimukseen. Sitten tässä sanotaan, että pitäisi liittyä kaikkiin lisäpöytäkirjoihin. Mutta tässäkin pitää olla varovainen, koska emme saa sopimusten mukaan muuttaa kaikkien jäsenvaltioiden status quota yleissopimukseen nähden. Toisin sanoen, 27 jäsenvaltiota kyllä ovat yleissopimuksen jäseniä, mutta ne maat, nämä maat eivät ole kuitenkaan allekirjoittaneet kaikkia jälkikäteen tulleita lisäpöytäkirjoja. Ja Lissabonin sopimus sanoo, että EUn liittyminen ei saa muuttaa jäsenvaltioiden status quota – ja komissio voi neuvotella siitä, mihin lisäpöytäkirjoihin me liitymme, mutta kaikkea emme voi, emme voi muuttaa, koska meidän täytyy kunnioittaa tässä jäsenvaltioiden koskemattomuutta. Ja tällä ehdotetulla mandaatilla näin ei tulisi olemaan valitettavasti. Sitten tarkistus viisi Tämä liittyy tähän tarkistuksen 22. Preda selvästi menee tähän suuntaan. Katsotaanpa nyt, onko tämä nyt selvää. Rova Fergian ehdottaa, että kun EU liittyisi yleissopimukseen, samalla EU liittyisi erilaisiin tästä yleissopimuksesta koituviin muihin järjestöihin. Mutta meillä on Stras, siis Euroopan neuvostossa on kolme erilaista komiteaa, mutta myös muita elimiä, kuten kidutuksen vastainen komitea ja niin edelleen, mutta ei ole mitenkään selvää, että voimme pakottaa EUta liittymään näihin kaikkiin muihinkin tahoihin. Ja AFE aivan oikein suosittaa sitä, että Afkon päämietinnössä otettaisiin huomioon mahdollisuus siitä, että EU voisi liittyä näihin kolmeen tärkeimpään toimielimeen Euroopan neuvostossa ja mahdollisesti myös muihin, mutta ei tässä voi mitenkään määrätä sitä, että EU liittyisi näihin kaikkiin muihinkin elimiin. Sitten tarkistus kuusi. Tässä tilanne on hieman samankaltainen. Meistä on valitettavaa, että Tsekillä – UKlla ja Puolalla on tiettyjä varaumia. Mutta ei tämä taas liity suoraan tähän eu liittymiseen yleissopimukseen. Ja sitten se, että tässä sanotaan, että nämä kolme poikkeusta jotenkin heikentäisivät ihmisoikeusten suojaa EU:ssa. Olkaapa varovaisia. Se, että Puola, UK ja Tsek eivät ole allekirjoittaneet perusoikeuskirjaa, tämä ei mitenkään estä sitä, että me emme liittyisi ihmisoikeusyleissopimukseen. Kyllä nämä maat kuuluisivat tähän aivan samalla tavoin. Ei tämä toimi tällä tavoin. Ja täytyy olla myös varovainen, kun sanotaan, että kun EU toimii niin se oikeus, joka sillä on, se on alisteinen tälle ihmisoikeusyleissopimukselle, vaikka nämä kolme maata eivät ole allekirjoittaneet perusoikeuskirjaa. Eli tässä puhutaan EU-sta, EUn oikeudesta ja sen toimielimistä. Ja on tehtävä selväksi, että tässä puhutaan yleissopimukselle alisteisuudesta. Tässä ei saa nyt sekoittaa asioita keskenään. Sitten herra Tokes ja herra Verget, tarkistukset 7 ja 8. Ne ovat sellaisia tarkistuksia, joita voisimme täydentää ja ottaa hyvin tähän tekstiin mukaan, koska ne tuovat mukanaan tällaisen poliittisen periaatteen siitä, mitä tämä liittyminen tarkoittaisi. Erityisesti kun viitataan kolmansiin maihin, koska EU hyvin pitkään sillä on ollut suhteita 20 naapurimaihin, maahamme. Puhunko nyt liian pitkään puheenjohtaja? Niin, nämä tarkistukset 7 ja 8 ovat tärkeitä, koska niissä vahvistetaan sitä käsitystä, että meidän täytyy lisätä luotettavuutta ja uskottavuutta lähialueen maihimme tässä suhteessa. Sitten tarkistus yhdeksän. Sitä emme kannata tai sen mukaanottoa. Selitin tämän jo aikaisemmin, koska kaikki maat eivät tulisi olemaan mukana kaikissa pöytäkirjoissa. Sitten tarkistus kymmenen toteamus siitä, että EUn liittymisestä lähtien juridisesti siis perusoikeuskirjahan allekirjoitettiin jo Nitsassa kymmenen vuotta sitten, ja Lissabonin sopimus ottaa sen ensimmäiseen kuusi artiklan kohtaan sitovana kyllähän tässä äh, lähdetään liikkeelle tai tätä perusoikeuskirjaa käytetään kyllä usein, kun tehdään tuomioita ihmisoikeuskysymyksistä. Kyllä tämä totta on, mutta tässä lähtökohtana on Nitsan, Nitsassa 10 vuotta sitten tehty sopimus. Sitten tarkistus 11. Se ehkä voisi liittyä tarkistukseen 23, eli toimet ulkosuhteisiin liittyen. 11 on aivan ok, ja samoin 13. Yhdistet, yhdistäisimme sen tarkistukseen 21, Preda varmaankin jo näin teki. No nyt puheenjohtaja sanoi, että olen puhunut tässä hieman liian pitkään, näin pelkäsinkin sanon vielä, että 14 ei saa kannatustamme, eikä myöskään 15, eikä 16. En ehdi nyt selittää näitä valitettavasti, eikä myöskään 17, paitsi ehkä ensimmäinen osa, mutta toinen osa ei. Sitten 18 sopii meille, samoin 19 ja 20, 21. Janako, Preda ja Verja sitten 22. Siihen voidaan tehdä korjaus äsken ehdottamallani tavalla. Sitä, että mandaattiin liittyisi mahdollisuus liittyä joihinkin elimiin, jotka liittyvät Euroopan neuvostoon. Sitten 23. Sitäkin voidaan vielä yhdessä tarkastella. Sen sisältö on samankaltainen – Valitettavasti joudun nyt käymään nämä tällä tavoin nopeasti läpi, mutta tässä on oma näkemykseni. Kiitoksia. No valitettavasti meillä on tietyt aikarajoitukset, joista täytyy pitää kiinni. Seuraavaksi Gal. I will try to be, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Minä olen esittelijänä tässä mietinnössä Ribe-valiokunnassa. Ja se mm, tekee vahvistettu yhteistyötä Afkon kanssa tässä kysymyksessä. Haluaisin vain todeta, että haluan todella onnitella esittelijää, koska kyseessä ei ole mikään helppo tehtävä. Tiedän, että on vaikea käsitellä asioita, joita pidetään Afkolle kuuluvina tai sitten taas vaihtoehtoisesti Libelle – sillä on aivan väistämätöntä, että nämä kysymykset tulevat yhä uudelleen esille. Ja mitään tiukkaa rajanvetoa näiden toimivaltuuksien välillä on vaikea vetää. Siitä syystä on erittäin tärkeää huomioida se, mitä Preda täällä teki. Ja uskoakseni yksi näistä tärkeistä kysymyksistä – joka nyt on täällä velvoite meidän puolellamme, on ihmisoikeuskysymysten laajentaminen koko mantereelle ja näin laajentaa YK ja laajemman Euroopan välistä yhteistyötä. Uskon, että se tarjoaa uutta dynamiikkaa myös ihmisoikeuskysymyksissä kautta Euroopan. Ja siitä syystä on erityisen tärkeää se, mitä AFE tässä ehdottaa. Ja uskoakseni monet tarkistukset ovat aivan erinomaisia tässä suhteessa. Ja tietysti on oikein tärkeä tämä kysymys Libelle. Ja tietysti se ei taas ei puutu suoranaisesti perusoikeuksiin, mutta pitäydyn niissä asioissa sitten huomenna Libe-valiokunnassa. Grazie. La parola alla signora Autala. Kiitos. Seuraavaksi Droi-valiokunnan puheenjohtaja Hautala. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää herra Preda erinomaisesta työstä alivaliokunnan nimissä. Ja nyt koko afeto valiokunta saa vihdoinkin tilaisuuden keskustella ulkoisen valiokunnan lausunnosta. Tässä yhteydessä haluaisin puolustaa sitä tosiasiaa, että ulkoasian valiokunta voi todellakin ottaa esiin poliittisia perspektiivejä, jotka liittyvät tähän yleissopimuksen liittymiseen. Afkon kanta on tietystikin hyvinkin juridinen, ja esittelijä aivan oikein huomautti niistä juridisista seikoista, jotka liittyvät tämän asiaan, mutta ehkä on tässä he, ehkä hiukan liian tiukka, koska emme tietystikään ymmärrä edes kaikkia niitä seuraamuksia, joita tästä liittymisestä tulee olemaan. Herra Preda ja minä voimme yhdessä Rova Lohbiilerin kanssa tarkastella tätä vielä tarkastaa niitä lisäseikkoja, jotka hieman avaamatta näkemyksiä sen suhteen tai näkymiä sen suhteen, miten tämä liittyminen vaikuttaa Euroopan unionin ulkoisiin toimiin ja ulkosuhteisiin. Olen hieman nyt pahoillani, että esittelijä ei tue meidän tarkistuksiamme 11 ja 12, jotka huomauttavat, että artiklan yksi mukaisesti yleissopimuksessa henkilö, joka tulee unionin alueelle, Kuka tahansa voi käyttää hyväkseen sopimusta verotakseen tai puuttuakseen unionin toimintaan. En tiedä, onko tämä tosiasia vai ei, mutta on tärkeää todeta, että yleissopimus ja Euroopan unionin liittyminen yleissopimukseen ei rajoitu pelkästään niin vaikutuksiin, joita sillä on Euroopan unionin kansalaisiin. Ja nähdäkseni tämä avaa myöskin mielenkiintoisen seikan, jonka olimme ottaneet esiin tarkistuksessamme 11 ja 12. Niissä viittaamme siihen, että Euroopan unionin liittyminen sopimukseen on relevantti kenen tahansa ihmisen kannalta, joka tulee unionin alueelle, myöskin unionin alueen ulkopuolelle, esimerkiksi unionin valtuuskunnat, unionin eh, ulkosuhdeyksiköt. Mikä tämä on tosi asia, niin silloin ulkoasian valiokunnan pitäisi pidättäytyä nyt antamasta tällaisia lausuntoja. Minä olisin puolustaa meidän tarkistuksiamme 11.12 tämän vuoksi. tässä viittaus ulkoisiin edustustoihin. Tarkistus kahdeksan puolestaan liittyy kansalaisten luottamukseen, joka paranee tämän liittymisen myötä. Meidän tarkistuksemme kymmenen pyrkii hieman samaan suuntaan. Uskoakseni joko tarkistus kahdeksan tai tarkistus kymmenen ottaisivat hyvin esiin tämän ajatuksen, että yleissopimuksen liittyminen on erittäin tärkeää myöskin unionin uskottavuuden kannalta, mukaan luettuna sen uskottavuus silloin, kun se harjoittaa ulkopolitiikkaa. Olen pahoillani, mikäli tätä ei ole oikein ymmärretty, tai tähän ei ole suhdettu myötämielisesti. Euroopan unioni on yhä enemmän vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa, ja näiden vuoropuhelujen yhteydessä todetaan, että teidän ensin hoitaa omata asianne kuntoon, niin sitten vasta tulla saarnaamaan meille ihmisoikeusasioista. Tähän törmäämme yhä uudelleen. Juuri uskottavuuden parantaminen antaisi lisää arvoa tälle liittymiselle. Ei mikään estä meitä tätä toteamasta ääneen. Haluammepa tätä sitten kommentoida sitä, että otetaan huomioon nämä kaksi naamaisuus kahtalaiset kriteerit ja kahtalainen mittatikku, jota unioni harjoittaa ja niin poispäin niin tämä huomio olisi tarpeellinen. Afkon esittelijä vastustaa hyvin voimakkaasti sitä, että liian voimakkaan sanakäänteen viitattaisiin liittymiseen per, sosiaalisen peruskirjaan, CPT-sopimukseen, eikä kidutuksen vastaisiin elimiin tai rasismin ja muukalaisvihamielisyyden vastaiseen työhön. Mutta eikö Euroopan unioni voi antaa poliittisen lausuman, mikä voi olla erittäin hyödy- hyödyllinen, mikäli jäsenvaltiot voivat tunnustaa nämä lisäpöytäkirjat ja täten helpottaa Euroopan unionin liittymistä näihin lisäpöytäkirjoihin. Voin todeta ihmisoikeusarvokunnan nimissä, että kirjoituksen estäminen on yksi absoluuttisia prioriteettejamme. Emme voi hoitaa tätä asian kuntoon yksin Euroopan unionissa, vaan meidän täytyy tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa ja YK kanssa tämän asian eteenpäin viimeiseksi. Joten liittyminen olisi erittäin hyödyllistä, koska tämä parantaisi ja vahvistaisi kansainvälistä oikeutta, kun tehdään yhteistyötä näiden tärkeiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lopuksi vielä Esittelijä kritisoi erittäin voimakkain sanakenteen tarkistusta kolme, jossa viitattiin yleissopimuksen luonteen muuttamista, tai tämän luonteen muuttamisen estämistä silloin, kun tähän liitytään. Tätä yleissopimuksen luonne ei saa muuttua. Nähdäkseni yleissopimus on aarre. Mikäli haluamme nyt tehdä siihen liian paljon muutoksia, niin silloin me silloin vaarana on se, että menetämme jotakin erittäin tärkeää tässä yleissopimuksessa, ja tämä on tämä tarkastuksen, tarkastuksen kolme tarkoitusperä. Tiedän hyvin, että Afkon esittelijä on viitannut jonkinlaiseen oikeudelliseen elimeen, joka pystyisi ratkaisemaan ongelmia Strasburgin tuomioistuimen ja Luxemburgin tuomioistuimen välillä. Henkilökohtaisesti en usko tähän ajatukseen ja sen järkevyyteen. Sen vuoksi me toteamme tässä, että muutokset, jotka tehtäisiin juridisen järjestelmän yleissopimuksen yhteydessä, pitäisi pitää minimaalisina, mahdollisimman vähäisinä. Siksi olen erittäin iloinen siitä, että DROA-valiokunnan ja AFETin, valio, AFETin tarkistukset ovat olleet samalla linjoilla näiden tarkistusten suhteen. Kiitos. Sitten vielä lopuksi Jannaku. Kiitoksia puheenjohtaja. Rinan mietintö. Ulkoisen valiokunnalle mielestäni kattaa tärkeät kysymykset esimerkiksi kolmansien maiden äh, henkilöt, jotka tulevat Euroopan unioniin. Mutta tietysti tiedämme aivan hyvin ja esittelijäkin asia painotti, että ihmisoikeusyleissopimus ja perusoikeussopimus on vaikuttanut, eh, kuten myöskin Strasbourgin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on tähän tilanteeseen vaikuttanut. Kyseessä on siis laajempi soveltamisala kuin perusoikeuskirja, joka nyt on liitteenä Lissabonin sopimuksessa. Ja nyt sitten liittyminen Euroopan unionin liittyminen kokonaisuutena yleissopimukseen ja Euroopan neuvostoon. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että teksti on laajempipohjainen, vaan meillä on nämä oikeustapaukset ja oikeuspäätökset Strasbourgin tuomioistuimista, jotka tarjoavat laajemman pohjan suojaksi ja laajemmat takeet. Tiedän, että arvovaltaisten vieraiden kanssa pidetään kuulemistilaisuus, jonka avulla voidaan ehkä eliminoida nämä ongelmat. Ja minusta meidän tulee tarkastella pöytäkirjoja ja sitä kun unioni allekirjoittaa ne. Tässä on tietysti monia hyvin monimutkaisia asioita, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen. Ja unioni on sen kautta saanut oikeushenkilöllisyyden mikä merkitsee sitä, että ihmisoikeus ja perusvapaus sopimuksen liittyminen tai se ratifiointi ja sen alistaminen Strasbourgin tuomioistuimella niin vaikuttaa unionin itseensä ja jäsenvaltioihin. Millä on sitten vaikutuksensa, poliittiset vaikutuksensa ja sisällölliset vaikutuksensa. Minusta meidän tulisi olla osa tätä prosessia. kun tarkastellaan perusoikeuskirjaa. Sillä nämä ovat todella niitä kysymyksiä, joista kannattaa täällä keskustella, joita kannattaa tarkastella myös afko valiokunnassa. Ja kuten totesin, kyseessä on hyvin monimutkainen kysymys. koska meillä on myöskin vastapuolemme Strasbourgissa ja siellä on parlamentaarinen yleiskokous. Tässä on kuitenkin mahdollisuus jäsenvaltioille esittää näkemyksiään ja syöttää ne mukaan tähän prosessiin. Eli kun tässä siirrytään kohti loppunäkemystä, niin mielestäni me tarvitsemme koordinointia ja esittelijä kykenee sen hyvin hoitamaan, mutta hoidetaan se ennen kuin AFKon kuulemistilaisuus pidetään. Kuunnellaan juridisia asiantuntijoita niin, että emme tee virheitä sitten tässä parlamentin lopullisessa päätöksessä. Ja näin varmistamme myös sen, että asia tulee tarkasteltua mahdollisimman laajapohjaisesti. Kiitoksia. sono aggiunte altre due richieste di intervento. Vielä on tullut kaksi puheenvuoropyyntöä, Grzyb ja Verja. Eli aivan lyhyesti vielä teille. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin aivan vilpittömästi kiittää lausuntomme laatijaa Christian Predaa hänen hyvin tekemästään työstä toteamalla, että tietystikin tämä kaikki on seurausta siitä, että Euroopan unioni on saanut oikeushenkilöiden Lissabonin sopimuksen myötä. Se on edellytyksen sille, että se voi ylipäänsä liittyä ihmisoikeusyleissopimukseen. Sopimus on ollut olemassa jo hyvin pitkän aikaa, ja toistaiseksi uneni ei ole ollut kokonaisuudessaan osapuolena tuossa yleissopimuksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun puhutaan tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, niin oikeuskäytäntö on ollut olemassa, mutta tämä lainsäädäntö ei, ollut, ei ole ollut suoraan täytäntöön pantavissa. Tietysti, tietystikin jäsenvaltiot ovat olleet yleissopimuksen jäseniä. Jotkut maat ovat olleet yleissopimuksen jäseniä pitkään ennen EU-hun liittymistään, joten minun maani esimerkiksi on ollut mukana sekä perussopimuksessa että pöytäkirjassa. Haluaisin nyt kiinnittää huomiota lausunnon, tai pikemminkin AFKO-valiokunnan mietinnön kohtaan kolme. Siinä viitataan siihen, että EUn liittyminen yleissopimukseen ei saa muuttaa nykytilannetta jäsenvaltioiden tilannetta, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen. Tämä on analogia joka toistuu myöskin tarkistuksessa viisi. Siinä viitataan kolmeen jäsenvaltioon, joilla on hieman erilainen asenne kuin muilla koko tämän asian suhteen. Sen suhteen, miten suhtaudutaan perusoikeuskirjaan. Toivottavasti tämä olisi saatu, tai olisi ollut hyvä, mikä tämä olisi saatu mukaan Lissabonin sopimuksen varsinaiseen tekstiosaan. Ja niin tämä analogia, joka tässä nyt toistuu, on se, että Euroopan unionin liittymisen ei saa millään tavalla vaikuttaa näiden maiden juridiseen asemaan perusoikeuskirjan suhteen. Kuitenkin nämä säännökset ovat olleet voimassa vasta kolmen kuukauden ajan. Tämä täytyy muistaa. Kompromissi neljä, tai pikemminkin kompromissi viisi, kohta kuusi, tarkistus viisi, on minun mielestäni paljon parempi vaihtoehto. Kyse ei pelkästään terminologiasta, vaan pikemminkin täytyy tarkastella myöskin sitä, ovatko nämä ehdotukset maalaisjärjen mukaisia. Esimerkiksi opt-out, poisjättäytymisvaihtoehto ja Lissabonin sopimus, niin minun mielestäni tällainen ei ole suotavaa käyttäytymistä, eikä tämä millään tavalla parana unionin uskottavuutta myöskään, mikäli jotkut jäsenvaltiot poimivat vain rusinat pullasta. Ja täytyy muistaa, että jäsenvaltiot ovat kaikki jo mukana yleissopimuksessa. Viimeinen kommentti vielä, mikäli puheenjohtaja sallii. Uskoakseni me kaikki, joilla on kokemusta Euroopan neuvoston yleiskokouksista, parlamentaarista kokouksista, me kaikki tiedämme, että siellä on tiettyjä ongelmia aina, joihin törmätään silloin, kun ihmisoikeus tuomioistuin tekee työtään, koska erimielisyyksiä esiintyy ja kiistoja sen suhteen, miten ihmisoikeustuomioistuin toimii. Mikäli EU liittyy ihmisoikeusyleissopimukseen oikeushenkilönä, niin tämä saattaa vaikuttaa myöskin siten, että nämä konfliktit, joita parlamentaarisessa yhdyskokouksessa Euroopan neuvoston puolella on esiintynyt, ratkeavat helpommin. Ei kyse siitä, että joku ylimääräinen ulkopuolen liittyisi, vaan jäsenvaltiot on nyt jo mukana, ja tämä ehkä helpottaa myöskin ihmisoikeustuomioistuimen työtä. Uskoakseni meidän täytyy pohtia kaikkia näitä asianhaaroja ja ratkaista näitä olemassa olevia ongelmia niin, ettei pelkästään vain monimutkaista tilannetta, tilannetta entisestäänkin, koska emme halua pahentaa niitä ongelmia, joita jo nyt on. Toivottavasti näin ei tule käymään. Madame Verja. Pyrin puhumaan lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Mielestäni tämä lausunto on tärkeä, sillä tietyllä tavalla se vie eteenpäin tätä ajatusta ja haluaisin myös yhtyä niihin kiitoksiin, joita Predalle on esitetty, sillä on totta, että olemme päässeet tässä aika laajapohjaisen konsensukseen. Ja minun mielestäni hänen tekemänsä kompromissit hyvin pitkälti vastaavat Afkon esittelijän kompromisseihin, toiveisiin. Tietysti kaikkia minun tarkistukseni ei ole otettu sellaisena huomioon, vaan niistä on tehty juridisesti vielä kestävämpiä. Minulla on kaksi asiaa, joista olen huolestunut tästä huolimatta, jotka eivät koske näitä kohtia, on olen esittänyt tarkistuksia, vaan ne koskevat kompromissia 1 ja kompromissia 5. Yhtäältä minun on vaikea ymmärtää sitä ilmausta, jonka mukaan todetaan, että se häiritsee yleissopimuksen juridista järjestelmää. Haluaisin sen ilmaisun, joka meillä oli aiemmin. Se on minun mielestäni paljon järkevämpi. Ja toiseksi olen aivan samaa mieltä kuin edellinen puhuja kompromissista viisi, sillä minäkin kyseenalaista nämä poikkeukset perusoikeuskirjasta. Ja nämä päätelmät ovat aivan päinvastaiset kuin aiemmat. Eli tässä en ole suinkaan Predan kanssa samaa mieltä, enkä pidä kompromissi viiden sanamuodosta. Kiitos. Bene, ci stata richiesta una brevissima Tontu pyysi vielä lyhyen vastauspuheenvuoron sitten vielä esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Todella ään, kunnioitan tätä AFETin mietintöä ja ehkä tässä menin aivan liian konkreettisesti nyt selventämään näitä kantoja, joita minulla oli näihin tarkistuksiin. Te tietenkin itse laaditte haluamanne mietinnön. Vielä tähän Hautalan kysymysten. Ehkä en ilmaissut itseni hyvin, mutta en voi hyväksyä joitakin näistä tarkistuksista, kuten kahdeksan ja seitsemän ne ovat mielestäni korrektia. korrekteja. 11 voidaan yhdistää 23 ja 12 se on mielestäni täysin hyväksyttävissä. Ja 22, jossa viitataan näihin komiteoihin ja erilaisiin järjestelmiin, elimiin, joihin EU voi osallistua. Eli on aivan oikein, että AFET ehdottaa sitä, että EU voisi liittyä näihin järjestöihin, mutta kaikkiin ei automaattisesti. Näin mielestäni tätä pitäisi muotoilla. Ja sitten täytyy vielä tehdä selväksi se, että tässä kun puhutaan tästä ytimestä, se ei tule mitenkään muuttumaan meidän liittymisemme kautta, mutta monet muut kysymykset tulevat muuttumaan, koska ei EU ole mikään valtio, lisävaltio, joka liittyisi, vaan se on erityinen tällainen yksikkö, joka tulee liittymään, ja tällä on seurauksensa. Sitten esittelijän loppupuheenvuoro. Olen pahoillani, että aika ei enää salli sitä, että voisimme kehitellä näitä ajatuksia, mutta haluaisin sanoa muutaman sanan kahdesta tapauksesta, täällä on kes- keskusteltu. Tarkistus kaksi, olen Ahko Ensittelen kanssa samaa mieltä siinä, että se kompromissi, jota on ehdotettu tarkistuksen kolme pohjalta ja tarkistuksen 16 kohdalta löytyy myös kappaista yhdeksän. Ja tähän suuntaan haluaisin, että mentäisiin. Eli että tässä olisi johdonmukaisuutta kappale yhdeksän kanssa. Tarkistus 6, josta Grispa puhui. Haluan kiittää häntä siitä, että hän hyväksyi kompromissin 5, joka uskoakseni on ainoa hyväksyttävä muoto kaikille. Ja lopuksi toteaisin, että se mitä edustaja Hautala totesi on erittäin tärkeää. Kuitenkin uskon, että meidän täytyy aina säilyttää mielessämme periaate siitä, että me saa ennakoida neuvotteluiden lopputuloksia. Eli emme voi ryhtyä ennakoimaan niitä kompetenssialueita, jotka kuuluvat tuomioistuimen toimivaltaan. Kyllä teknisesti hän nimenomaan tuomioistuin päättää oman toimivaltansa rajat. Eli en voi hyväksyä ajatusta siitä, että ryhdymme ennakoimaan tätä. Ja lopuksi sanoisin, mitä Kinga Gall totesi. Emme saa unohtaa nimittäin sitä, mitä Jan juuri totesi, eli että koko tämä unionin liittyminen yleissopimukseen merkitsee hyvin laajapohjaisesti näiden siteiden vahvistamista. Minusta on erittäin tärkeää korostaa juuri sitä. Kiitoksia valtavasti. Paljon kiitoksia. Muistutan, että äänestys on huomenna ja meidän täytyy toimittaa äänestys koneellisesti, eli kortteja tarvitaan. Seuraavaksi Elisabeth Jeglen raporttiin Euroopan parlamentin tarkkailijavaltuuskunnan vaalitarkkailumatkasta niin Meillä ei ole enää paljonkaan aikaa, eli muistakaa pitää se mielessä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. 26. kahdetta ensimmäinen kolmatta meidän valtuuskuntamme oli Tajikistanista ja minä johdin tätä valtuuskuntaa. Me menimme sinne seuraamaan Tajikistanin parlamentin alahuoneen vaaleja. Tajikistan on hyvin köyhä maa ja vuosien 1992 ja 97 maassa vallitsi hyvin verinen sisällyssota. Tämä päättyi siihen ja, sopimuksen, joka jakoi maan kahtia. People's Democratic Party pysyi vallassa ja Islamic Revival Party ja muutama muu pieni puolue, jotka olivat oppositiossa, tunnustettiin. Ennen vaaleja. Me olimme yhteyksissä erilaisiin tahoihin, kuten kansalaisjärjestöihin, oppositioon ja lehdistöön. Ja samoin me tutustuimme paikalliseen poliittiseen ilmapiiriin. Ja vaalipäivänä tarkkailimme sitä, kuinka vaalit kehittyvät kolmessa eri äänestyspaikassa – aivan vaalipaikkojen avautumisesta niiden sulkeutumiseen asti. Olimme Dushanben keskustassa, mutta myös sen ulkopuolella sekä Kurgantuben kaupungissa aivan Afganistanin rajalle asti. Ja meidän valtuuskuntamme oli osa laajempaa Etyjen vaalitarkkailumissiota yhteen yhdessä Ohdirin kanssa. Heti alusta lähtien suhde Ohdirin oli äärimmäisen onnistunut. Me toimimme niin, että luotimme toistemme apuun. Ohdir Mission johtaja Pabrix suhde häneen ja kaikkiin muihin työntekijöihin oli äärimmäisen hyvä. Ja vaikka vaali kuuluun arviointi olikin joiltakin osin erilainen, niin saimme tehtyä äärimmäisen hyvää työtä Ohdirin kanssa ja saimme myös laadittua lopullisen yhteisen kannanoton. Toisin oli kuitenkin hyvät kollegat Etyjin yhteisparlamentaariseen kokoukseen. Heti, kokoukseen. Heti alusta lähtien Tunnelma oli hyvin jännittynyt ja tämä valitettavasti vaikeutti meidän kaikkien työtämme. Ja tähän ehkä syynä oli vaikea suhde näiden kahden etyjin elimen välillä. Me teimme kaikkemme, että tilanne olisi parantunut. Etyjin toimet eivät kuitenkaan lähteneet tässä mitenkään rakentavaan suuntaan. Sitten vaalien jälkeinen tilanne. Me olimme vakuuttuneita siitä, kuinka rauhanomaisissa tunnelmissa vaalit käytiin sekä vaalien vaalikampanjan että varsinaisen vaalipäivän aikana. Tämä on toisaalta myönteinen merkki lientymiselle ja tilanteen parantumiselle maassa, mutta toisaalta se on myös osoitus poliittisen keskustelun puutteesta maassa. Merkki siitä, että kyseessä oli lähinnä muodollisuus eikä mikään varsinainen vaalitaistelu. Ja tämä ainoastaan vahvisti jo olemassa olevan vallan jaon. Havaitsimme myös, että Tajikistanin viranomaiset eivät onnistuneet uudistamaan vaalioikeutta – erityisesti vuoden 2008 vaalitarkkailumission suositusten täytäntöönpanon osalta. Niissä pyydettiin äänestäjäluetteloa, riippumattomia kandidaatteja ja ehdokka, ehdokasluetteloa esille vaaliäänestyspaikkoihin. Sitten oli tällaisia jotakin rikkomuksia, kuten perheäänestäminen tai vaalisalaisuuden rikkominen, joita pystyimme havaitsemaan. Muutkin kansainväliset tarkkailijat havaitsivat näitä rikkomuksia ja he myös ottivat näihin kantaa. Sitten poliittiset huomiot. On hu- tärkeää todeta, että me voimme, voimme su- suurelta osin tukea muita vaalitarkkailija-arvioita. Ja pystymme valin jälkeen pohtimaan tilannetta tarkemmin ja otimme kantaa erityisesti poliittisiin näkökulmiin. Korostamme sitä, että mitään väkivaltaa ei ollut havaittavissa vaalipäivänä. Eikä myöskään mitään epäluottamusta siihen, siitä, sitä kohtaan, kuinka vaalit toteutettiin. Vakaus pitää saada säilytettyä Tadjikistanissa. Se on tärkeää sen koko maalle, että sen kansalaisille. Ja tätä meidän täytyisi edistää. Meidän pitäisi myös käydä sellaista poliittista keskustelua, johon myös nuoret ja naiset osallistuivat entistä, osallistuisivat entistä tiiviimmin. Ja poliittisia päätöksiä pitäisi saada aikaan käymällä rauhanomaista vuoropuhelua. Euroopan valtuuskunta suhteessa Keski-Aasian tasavaltoihin on valmis tehostamaan suhteitaan Tajikistaniin ja mahdollisesti käymään alueella. Ensimmäinen tammikuuta 2010 astui voimaan kumppanuussopimus. Ja haluaisin vielä viitata siihen, että tulokset oikeastaan vastasivat odotuksiamme. People's Democratic Party Rahmanin johdossa voitti vaalit 72 prosentilla äänellä ja sai näin suurimman osan paikoista. Islamic Revival Party, tämä on Keski-Aasian ainut laillinen islami, lainen puolue ja se sai kaksi paikkaa parlamentissa. Ja parlamenttiin tulee myös muita pienempiä ryhmiä. Islamic Revival Party ja toinen puolue ovat aloittamassa oikeuskäsittelyä tätä tulosta vastaan. Valin toinen kierros pyydettiin, että sitä emme olisi tarkkailemassa 13.3. Haluaisin kiittää koko tiimiä, joka oli mukana matkalla, myös sihteeristöä hyvästä vaalitarkkailun valmistelusta ja hyvästä työstä myös tarkkailun aikana. Tästä työstä oli paljon hyötyä. Ja haluaisin vielä kiinnittää huomioon siihen, että Tajikistan on meidänkin kannaltamme hyvin tärkeä maa. Maassa elää 7,6 miljoonaa ihmistä, Tajikia ja Uzbekisteja, ja 10 miljoonaa Tajikia asuu myös Afganistanissa. Tämän täytyisi olla merkki siitä, kuinka tärkeästä maasta tässä on kyse. Keski-Aasian kohdalta kun kun puhumme esimerkiksi vesiongelmista, niin Tajikistan on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein keskustelukumppanimme. Meidän tulisi ottaa tämä kumppanuussopimus todella vakavasti ja valmistella näin hyvät, hyvä pohja yhteistyölle Tajikistanin kanssa. Kiitoksia, Rova Jegle, tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Peterleä en nyt näe paikalla. Hän oli pyytänyt puheenvuoroa. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin voimmekin siirtyä eteenpäin. Eli Välimeren unioni. Vincent Pillon on tässä esittelijänä. Eli olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on nyt ensimmäinen näkemysten vaihto tästä mietinnöstä. Jotkut meistä tuntevat tämän asian enemmän tai vähemmän. Parlamentti on ilmaissut kantansa jo vuoden 2009 helmikuussa Pascoli, Pascalina Napolitano oli tuolloin asian esittelijä. Pariisin huippukokous tehtiin aloitte Välimeren unionin perustamisesta. Tätä asiaa vietiin sitten Marsein huippukokouksessa. Asia on suhteellisen suuren yhteisymmärryksen aihe. Monet ajattelevat, että unionista olisi hyötyä, mutta jotkut seikat ovat muuttuneet tällä välin ja jotkut ovat ryhtyneet pistämään hieman jarruja asialle. Ja toisaalta kesäkuussa järjestetään valtioiden ja hallitusten päämiesten kokous Barcelonassa. Ja pääsihteerin nimitysasia määrä hoitaa kuntoon tällä välin. Tämä on hyvä asia. Mutta kun tarkastellaan aikataulua, niin, ja sen kunnossa, mutta unionin strateginen suuntaus on asia, jonka Euroopan parmin täytyy antaa kantansa koko tämän prosessin osalta. Ja ilta, iltapäivän aluksi, kun keskusteltiin unionin ja Yhdysvaltojen suhteesta ja tämän jälkeen latinaisesta Amerikasta, niin tämä monen välisyyden peräänkuuluttaminen, moninapaisuuden peräänkuuluttaminen ja se, että käyttäisin mallin Euroopan integraatiota, niin monet ovat pitäneet prioriteettina tai tärkeänä huolen aiheena suhdetta Etelään ja Välimeren suuntaan. Tästä on samaa mieltä, koska kyse on talouskysymyksistä, väestökehityksestä ja muista haasteista, geostrategisistakin haasteista. Tämäkin, tämäkin liittyy tähän prosessin ja rauhan prosessi ja yhteensä 800 miljoonaa asukasta, asukasta tällä alueella. Nämä osoittavat, miten tärkeästä asiasta on kyse. Toisaalta budjettipuolena herättänyt huolia. Me otamme voimakkaasti kantaa näihin kaikkiin seikkoihin. Haluan kiittää kollegoita kaikista hyödyllisistä näkemysten vaihdoista ja keskusteluista, joita olen voinut käydä heidän kanssaan. Tämä tulee toukokuussa täysistuntoon, ja tämä on sitten parlamentin kanta ennen tätä huippukokousta Barcelonassa. Ja tässä hengessä olen nähnyt tämän asian ja vien tätä asiaa eteenpäin. Tässä vaiheessa meidän täytyy pitää mielessä myötäkin periaatteita. Viimeisen kahden vuoden ajan esiintyneet kehityskulut ja pohdinnat ovat tässä taustalla, kun määrittelen poliittista linjaustani. Niin ensimmäinen periaate Elen Flotra, joka ei voinut jäädä pidemmäksi paikalle, koska hän joutuu kiirtämään junalle, on ollut mukana keskusteluissa. Unionin politiikka Välimeren alueella on politiikka, joka perustuu jatkuvuuteen. Barcelonan prosessista lähtien vuonna vuodesta 1995 tätä politiikkaa on harjoitettu. Ja tätä samaa tiet, Barcelonassa viitoitettua tietä jatkamme eteenpäin. Viime viikkojen ongelmia, ongelmana on ollut se, että emme saa nyt vaarantaa tätä prosessia tällä tärkeällä alueella. Kyseessä on erilaiset alueet ja jotkut osapuolet ovat sodassa keskenään. Tämä ei kuitenkaan saa vaarantaa tätä suurta prosessia yhteiskunnallista kulttuurista ja koulutusprosessia ja rauhan edistämispyrkimyksiä. Ei tämä yksin luotu näitä tavoitteita eteenpäin viemään, mutta rauhan prosessi on kuitenkin tärkeä osa tätä prosessia. Meidän täytyy ponnistella mahdollisuuksiemme mukaan jotta voitaisiin pistää täytäntöön tämä suuri hanke. Viime aikojen vaikeudet eivät saa tätä estää tai vesittää. Toisaalta on pohtu, pohdittu Välimeren unionin päätöksentekomalleja ja demokratiaa ja avoimuutta tässä suhteessa ja hankkeen täytäntöönpano Euroopan unionin. Täytyy muistaa ne hyvät päätökset, joita viikon, viikonloppuna tehtiin ja parlamentin ääni täytyy saada kuuluviin Välimeren unioninkin suhteen. Loppujen lopuksi kyse on asiasta, joka vaikuttaa meihin ja myöskin rahoitusnäkymiin vuodesta 2014 eteenpäin. Kesäkuussa huippukokouksessa päätöksiä tehdään ja täytyy varmistaa, että rahoitus on kunnossa. Mikäli otan huomioon se, että Eurooppa on vetäytynyt hieman Välimeren eteläpuolisten alueiden investointiin suhteen näyttämöltä. Ja toisaalta tarkastaa hyvin monimutkaista institutionaalista rakennetta. Niin mikäli pyrkimyksiä on, mutta rahoitus ei ole kunnossa Euroopan unionin puolella, niin silloin tästä tulee enemmän kielteisiä vaikutuksia kuin voidaan edes kuvitella – ja valtava pettymys myöskin eteläpuolella. Olen neljää periaatetta pitänyt mielessäni, kun olen luonut tätä mietintöä. En ole vielä pureutunut ehkä kovinkaan yksityiskohtaiselle tasolle kaikki niiden vaatimusten suhteen, joita olen kuullut ja niiden viestien suhteen, joita olen saanut tämän välimeron ja täytänpanon osalta eri osapuolilta. Mutta miten sanoisin, Ensinnäkin demokraattinen legitiimiys täytyy varmistaa välimerunnin suhteen. Euroopan parlamentilla, Euron välimeri parlamentaarisella yhteiskokouksella ja sihteeristöllä on oma roolinsa. Kollega Pitella on tätä asiaa työstänyt viikonlopun aikana, ja parlamentti täytyy olla mukana kaikkien eri asioiden päättämisen yhteydessä, päätösten teossa. Pääsihteeri ja pääsihteeriltä, jotka edustavat muita tahoja, voivat tehdä erilaista yhteistyötä asioiden edistämiseksi. Ja kysymys kuuluu, jääkö tämä tyhjäksi kuoreksi vai annetaanko pääsihteerille todelliset mahdollisuudet kehittää poliittista puolta ja viedä hankkeet eteenpäin? Kolmas seikka, josta pidän erittäin tiukasti kiinni, on se, että kansalaisyhteiskunnan täytyy päästä mukaan tekemään ehdotuksia. Esimerkiksi talous- ja sosiaalikomitea voi olla tässä myöskin mukana ja eri alueiden kannanotot täytyy kuulla. Nähdäkseni säännönmukaisesti täytyy ottaa parlamentin, parlamentin yleiskokous tässä työhön mukaan sen kun kehittyy Välimeren unionia. Joitakin seikkoja täytyy vielä selventää komission suunnalla. Ja yhteistyö komission ja tämän Välimeren unionin väliä täytyy ottaa kuntoon. Toisaalta kyse on kuudesta hankkeesta, joista on tehty päätös. Nämä kuusi hanketta on tunnustettu sellaisiksi, että ne ovat kaikki nytyn mukaisia. Ei niille mitään sen suurempia ongelmia. Ongelmien taso vaihtelee hankkeiden välillä, mutta nämä ovat niitä ne hankkeet, jotka voitaisiin kesäkuussa hyvin nopeasti hyväksyä, esimerkiksi koulutusalan hanke, opiskelijan vaihtokulttuuri, yhteistyö. Ja lisäksi maatalousalan yhteistyö. Ja tietystikin toiminnan laajuus ja yksityiskohdat voidaan hion loppuun tarpeen mukaan. Eräs seikka on hieman kiireellisempi kuin muuto. Se, miten Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano kehittyy ja parlamentin osastuminen siihen. Parlamenttihan saa Lissabonin sopimuksen myötä enemmän valtaoikeuksia ja hallitusten valtioiden päämiehet, heidän täytyy hoitaa rahoituspuoli kuntoon kesäkuussa. Meidän täytyy valvaa ja varmistaa se, että rahoitus, joka on mahdollinen Välimeren unille vuoden, vuoteen 2013 mennessä ei saa millään tavalla heikentää rahoitusta muun naapuruspolitiikan osalta ja myöskin normaalia rahanjakopolitiikkaa täytyy tässä kunnioittaa ja pitää kiinni lupauksista, jotka on jo annettu rahoitusnäkymien yhteydessä. Ja kun rahoitusnäkymät uudestaan vuodelle 2014-2020 meidän täytyy myöskin sanoa tuossa yhteydessä painava sanan me. Mutta hallitusten valtioiden päämiesten täytyy hoitaa rahoituspuoli kuntoon. Tässä on sama ongelma, jonka olemme tunteneet jo pitkään. Tiedämme myöskin, että Euroopan välimerin pankkiajatus on esitetty, sen perustaminen ja myöskin sellainen peruskirja, joka varmistaisi sijoitusten turvallisuuden. Näiden seikkojen suhteen täytyy tehdä päätöksiä, jotta rahoituspuoli saadaan vakamalle pohjalle. Kello on jo paljon, joten voin päättää puheenvuoron ehkä tähän. Kun totesin jo aiemminkin, että henkenä on se, että tämä on parlamentin kannanotto. Ja tietystikin omat osaltani on hyvinkin avomielinen muiden näkemysten suhteen. ITREn valiokunta ja INTA-valiokunta ovat vaatineet lausuntonsa. Minua kiinnostaa näidenkin valiokuntien kollegoiden näkemykset ja tulevina viikkoina tulen vastaan tarkistuksia kollegoilta. Ja tietysti kaikki tarkistukset ovat tervetulleita, mutta tietystikin tiedät, tunnette ne rajoitukset, jotka meillä on asetettu mietinnön pituuden suhteen. Mutta toivakseni nämä tarkistukset tulevat rikastuttamaan ja parantamaan minun mietintöni nyt olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne vielä ja kiitoksia kaikille niille, jotka ovat yhteistyössä vienyt tätä eteenpäin yhdessä minun kanssani. Kiitoksia. Meillä on aika pitkä puhujalista, joten pyydän, että käytätte korkeintaan puolitoista kaksi minuuttia. Ensimmäinen puheenvuoron pyyntö on Macmillan Monilla. Kiitoksia, herra Pejon. Onneksi olkoon tästä mietinnöstä, mutta myös hyvistä perusteluista. Olen pitkälti yhtä mieltä tästä Eurovälimeren alueen tärkeydestä ja Barcelonan prosessista ja tietystä ristiriidoista, joita tässä edelleen on. Hyvin konkreettisesti ja lyhyesti. Herra Pejon, tässä perustelu B-osassa. En tiedä, Onko se viesti, jonka parlamentin tulisi antaa huippukokoukselle, on se, että maahanmuutto ei aiheuta meissä mitään huolta. Mielestäni tässä eurovälimeri suhteessakin meidän täytyisi käsitellä maahanmuuttokysymyksiä. Tähän eivät liity pelkästään turvallisuuskysymykset. Meillä on ollut huippukokouksia Turkin, Marokon, Algerian kanssa. Asioista on neuvoteltu jo 5-6 vuotta. Emme ole päässeet kuitenkaan tässä sopuun, vaikka olemme päässeet sopuun jo Venäjän, Ukrainan ja muiden maiden kanssa. Tämä on outo. Ja sitten toinen konkreettinen kysymys. Kohta kaksi. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat äärimmäisen tärkeitä ja kahdeksassa, artiklassa kahdeksan viitataan näihin oikeuksiin myös naapurimaiden kanssa. En tiedä, espanjalaisessa käännöksessä sanotaan, että ne ovat keskeinen akseli. Mutta on myös monia muita kysymyksiä, jotka minua huolettavat, eli hyvä hallinto, globaalit haasteet, vara, siis äh, hyvä varallisuus ja niin edelleen. Sitten kohta kymmenen. En tiedä, mitä haluatte sanoa tällä harmonisoidulla maatalouskysymyksissä, koska uskon, että meidän täytyisi välittää viesti siitä, että meillä pitäisi olla ainakin joitakin vähimmäisstandardeja sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja terveyskysymyksissä, mitä tulee maataloustuotantoon. Kiitos. Sitten Koppa. Tiedän, että te osaatte puhua todella lyhyesti. Äh, puheenjohtaja. Haluan vain kiittää kollega Tajunia tästä lausunnosta. Napolitanon mietintö pyrkii edesauttamaan Barcelonan prosessia. Muutama kohta vain ja sitten muutama tarkistus. Gazan tapausten jälkeen, kun tuomitsimme miehittämisen ja sosiaalisten demokraattiryhmä siis suhtautui asiaan näin. Ja totesimme, että Välimeren unionin tulisi toimia tekijänä vuoropuhelussa ja rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa kautta lähi Tästä syystä on erityisen tärkeää, että kappaleessa kolme toistamme tämän vetoomuksen. Mehän kaikki tunnemme, mitä vaikeuksia on, kun pyritään saamaan rauhanprosessi uudelleen käynnistymään ja saamaan kaikki osapuolet neuvottelupöydän ääreen. Minusta meidän täytyy todella osoittaa tässä, miten tuemme sitä, että neuvottelupöydän ääreen todellakin tullaan. Toiseksi meidän täytyy olla varovaisia, kun kysymys on tasa-arvokysymyksistä. Muistan, että, että Marrakeshissa oli toinen kokous, joka koski naisten aseman vahvistamista yhteiskunnassa. Ja kaikki ministerit siellä haluttiin saada sen ajatuksen taakse. Ja meidän täytyy osoittaa tukemme tälle ja saada myöskin ohjelma, jonka avulla voidaan rohkaista naisten yrittäjyyttä ja naisten roolia julkishallinnossa. Lisäksi olen sitä mieltä, että meidän tulisi myös ilmaista se, että emme ole tyytyväisiä siihen hitaaseen prosessin, joka on käynnissä Välimeren unionissa. Täytyy myös kiinnittää huomiota ympäristöohjelmien merkitykseen, esimerkiksi Välimeren alueen siivoamiseen vuoteen 2020 mennessä. Ja Euroopan investointipankki järjestää kaksi konferenssia, kuten myöskin Euroopan puheenjohtajavaltio. Yksi näistä on ensi toukokuussa ja siellä käsitellään Välimeren suunnitelmia aurinkoenergian käyttöönottamiseksi. Mavro. Kiitos. Seuraavaksi Mavro Nikolas. Mavro Nikolas. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmaista sen, miten tyytyväinen olen tehtyyn ehdotukseen. Kun olen voinut lukea tämän lausun, jossa käsitellään Välimeren unionia, havaitsen, kuinka tärkeästä pyrkimyksestä on kyse, pyrkimyksestä, jolla pyritään saattamaan Barcelonan prosessi jälleen takaisin raiteilleen. Rahoituksen riittämättömyys on ollut yksi ongelma. Sen vuoksi Valtiorahoitusten päämiesten täytyy nyt tehdä työnsä ja tehdä vaadittavat päätökset niin, että koko tämä hanke ei törmää tiilimuriin tai että höyry ei lopu kesken. Yksi tärkeimpiä kysymyksiä tämän lausun yhteydessä on maahanmuuttokysymys, joka on erityisen tärkeä merkittävä ongelma Euroopan unionin eteläisille jäsenvaltioille – jotka ovat Välimeren rannalla. Kyse on suurista määristä ihmisiä. Toisella puolen rantaa on miltei miljardi ihmistä. Ja Välimeren rannikkovaltioiden joukossa on erittäin vaikeita, problemaattisia alueita. Ja varsinkin Lähi-Itä on merkittävä ongelma. Meidän täytyy tässä toimia erittäin tiukasti. Toisaalta täytyy kannustaa myös vuoropuheluun sen varmistamiseksi, että voimme saada jonkinlaisia ratkaisuja aikaan lähi konfliktiin. Nähdäksemme teksti on ihan kunnossa. Yritetään täytyy tämän yhteydessä todeta, että meidän täytyy kaikin keinoin auttaa niitä hallituksia, jotka ovat mukana tuon konfliktin ratkaisussa. Ja myöskin talouden tuki ja rahoitus täytyy saada kuntoon, jotta tämä asia ei jää minkälaiseksi paperitiikeriksi. Obiols. Kiitos. Seuraavaksi Obiols. Pidä tähän kiinni puheajoista, muuten minun täytyy keskeyttää teidät. Lástima Valitettavaa, että meidän täytyy näissä olosuhteissa keskustella tästä mietinnöstä, koska Välimeren politiikka on yksi viidestä ja kuudesta tärkeimmistä prioriteeteista, joita meillä on. Mitä tulee näihin vaarakysymyksiin, tämä on kaikkein tärkein prioriteetti. Ja näistä asioista pitäisi pystyä puhumaan hieman laajemmin. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin olen yhtä mieltä tästä mietintöluonnoksesta. Se on hyvin selkeä ja selkeäviivainen. Ja se on varmasti äärimmäisen hyvä pohja työllemme. Ja olen sen prioriteeteista ja suunnasta täysin yhtä mieltä. Tässä täytyy kuitenkin mainita myös Lähi-idän konflikti. Tässä oikein hyvin mainitaan nämä rauhanponnistelut. Ja se on elementti, joka vaikuttaa Välimereen. Ja jos Välimeren politiikkamme on hyvä, niin se voi edesauttaa myös rauhan neuvotteluita tässä Arabi-Israel-konfliktissa. Sitten toiseksi Ehkä tämä mietintö... No, no, aika loppuu. No, jatkaa sitten myöhemmin. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on varmasti vielä vaikeampaa katkaista teidän puheenvuoro teiltä, mutta... Niin, puheenjohtaja, en minä mitenkään suhtaudu huonosti tähän. No, puheenjohtaja, ehkä meillä on jatkossa aikaa keskustella sitten vaikka tarkistuksista. 27. huhtikuuta on niiden jättämisen määräaika, joten varmasti meillä on vielä aikaa keskustella. Angurakis Guesta, olkaa hyvä. Καταρχήν, έχετε δίκιο, πρέπει Ensinnäkin olette aivan oikeassa siinä, että meidän täytyy toimia nopeasti ja puhua nopeasti, kun aikaa on näin vähän. Mutta esittelijä käytti kyllä valtavasti aikaa tuossa alussa. No, haluaisin kommentoida seuraavia asioita. Puheenjohtaja, kun keskustellaan näistä asioista ja tällä kaltaisista teksteistä, niin minusta on tärkeää, että katsotaan myös tätä kolikon kääntöpuolta, sillä meidän tulee tarkastella myös parlamentteja Euroopan alueen yhteistyössä – Siin, tällaisessa yhteistyössä olisi paljon helpompi muodostaa käsityksiämme paremmin. Minusta tässä on vähän kehotus nousta aseisiin, koska vaikuttaa siltä, että nyt on viimeinen hetki pelastaa Välimeren unioni. Ja tässä on sellainen sävy, jota käytetään onko tilanne todella tämän, näin huono? Onko kyseessä aivan todella viimeinen mahdollisuus? En usko, että mietintö menee siihen suuntaan. Ja mehän olemme kehitelleet uutta kriteeriä. Ja minusta meidän täytyy kaivaa vähän syvemmälle ja katsoa asiaa vähän syvällisemmin taloudellinen puoli on aivan yhtä tärkeä kuin poliittinenkin. Grazie mille. E, eh, la parola alla signora... Kiitoksia sitten seuraavaksi Rova Jannaku ja Haji Georgiou lopuksi. Kiitoksia puheenjohtaja. On päivän selvää, että mietintö on aivan erityisen tärkeä ja sillä olisi pitänyt kyllä suoda enemmän aikaa kuin mitä sillä nyt on käytettävissä. Mutta pari kommenttia vain nopeasti vain. Tosiasia on, että tässä on paljon keskitytty ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Euro-välimeriprosessinkin yhteydessä. Toiseksi tätä järjestelmää tai ajatusta on pyritty depolitisoimaan ja toivottavasti tämä nyt sitten mahdollistaa sen, että demokraattiset voimat yhdistyvät meidän pyrkimyksiimme, tulevat niitä tukemaan. Euroopan unioni ei ole enää sellainen kulttuurien, kulttuuripoliittinen majakka, johon, jonka suuntaan katsotaan ihalevasti. Meidän pitää pikemmin ajatella, että Eurooppa ja Välimeri, Välimeren alueet ovat kulttuuriasioissakin samalla korkeudella yhtä tärkeässä asemassa. Tämä olisi yksi tärkeä lähtökohta. Ja naisten ja lasten asema on yksi tärkeä asia, joka täytyy myöskin ottaa esiin. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta toteaisin silti, että tarvitsemme erilaisen, erillisen kappaleen, joka käsittelee naisten roolia ja sukupuolten tasa-arvoa. Kuinka sitten voidaan auttaa löytämään ratkaisuja Lähi-idän konfliktiin? Se on sitten aivan eri kysymys. Uskoakseni meidän täytyy pyrkiä tämäkin yhteydessä myötä vaikuttamaan ongelman ratkaisuun. Täällä ei myöskään mainita laisinkaan Balkanin aluetta. Koska Adrian meren maata ovat myöskin mukana tässä parlamentaarisessa yleiskokouksessa, eikä ne pitää myöskään unohtaa. Minä en tehdä tästä tarkistuksen. Agi Georgiou. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω εγώ καταρχήν ότι δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς αυτή η Ευρωμεσογειακή Kiitoksen puheenjohtaja. Niin täytyypä kyllä todeta, että on vaikea ymmärtää sitä, miten voidaan välttää mm, menemistä poliittisiin kysymyksiin. Ja vaikuttaa siltä, että teemme kaikkemme, jotta voisimme välttää nämä poliittiset kysymykset, eikä siitä ole mitään hyötyä, kun pyrimme näkemään näitä laajempia vaikutuksia, mitä sopimuksella on. Puhuttiin myös Turkin roolista. Useita kokouksia on järjestetty presidentti Sarkozyn kanssa ja Turkin pääministeri Erdoganin kanssa. Ja olisin kiinnostunut kuulemaan, millä tavalla asiat etenevät tuolla rintamalla. Kolmanneksi Minusta tasa-arvo, sukupuolten välinen tasa-arvo on erityisen tärkeä asia ja sen pitäisi tulla esille Välimeren unionin toiminnassa. Se on tärkeä kysymys. Ja lopuksi yhteenvetona tiedämme, että Välimeren pohjoisessa itäisessä osassa olevat maat etsivät myös rahoitustukea, jotta voidaan kuluttaa poliisivoimia jotka sitten valvovat näitä maahanmuuttovirtoja. Onko tässä suhteessa saatu edistystä aikaiseksi? Relatore. Nyt esittelijä. Kollega Pion, vous la parole. Mes chers collègues, merci pour euh, vos remarques. C'est vrai que je suis aussi un peu... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olisi ollut hienoa hieman pidempäänkin käsitellä tätä mietintöä, mutta kun kuuntelin kollegoiden huomioita, jotka liittyvät tähän ja muihin seikkoihin, niin minä arvostan heidän asiantuntemustaan. Alleviivasin sitä, että asiat täytyy hoitaa asianmukaisella kun on muuten on vääräisiä viestejä. Jotkut katsoivat, että minä puhuin liian pitkään alustuksessani, mutta kun tarkastelin puheaikaa ja sitä, miten vähän aikaa oli käytettävissä, niin ehkä olisi voinut puhua hieman lyhyemmin. Välimeren unioni on aivan erityinen hanke, joka ei millään tavalla korvaa Euroopan unionin politiikkaa, eikä millään tavalla muutenkaan vaaranna politiikkaa harjoitetaan etelän maiden suuntaan. Sillä pyritään ratkaisemaan erinäisiä ongelmia. Ja Välimeren unioni on paras tapa hoitaa jotakin näitä ongelmia kuntoon. Olipa sitten kyse esimerkiksi maahanmuutosta – mietintöni yhteydessä en mainut kaikkia tähän liittyviä seikkoja. Entä sitten on muut ongelmat, joiden voi ratkaista muilla tavoin? En näihin niin paljon viitannut. Emme itsekään ole pystyneet ratkaisemaan ongelmia, joita olemme halunneet viedä eteenpäin. esimerkiksi silloin, kun luotiin hiileteräsyhteisö, silloin taustalla ovat konkreettiset hankkeet. Entä sitten Israelin ja palestinaisten välinen konflikti? Olemme onnistuneet sopimaan konkreettisista toimista. Mikäli toisen osapuolen suunnalla ei ole selvillä se, mitä toinen ajaa takaa, niin silloin asiat edistyy, vaan pikemmin kummakin täytyy olla kiinnostunut näistä hankkeista. Ne täytyy olla kaikkien etujen mukaisia. Suoraan sanottuna me täytyy todeta, että me etenemme kokemusten perusteella. Taustalla ovat viimeisten kahden vuoden ongelmat. Meidän täytyy nyt pistää jälleen tämä prosessi liikkeelle. Olemme tässä onnistuneetkin, mukaan Turkin osalta. Turkinkin osalta joitakin ongelmia voitu ratkaista sen Eurooppa-pyrkimystenkin valossa. Maahanmuuttokysymystä ei tässä ole niinkään käsitelty, vaan Pikemminkin tätä varten tarvitaan edelleen keskustelu etelmaiden kanssa. Emme voi pelkästään rajoittua tähän kysymykseen, tähän ongelmaan. Haluamme edetä, kuten totesin, konkreettisten hankkeiden kautta. Tietenkin tämä voidaan hieman muuttaa tätä sanamuotoa, mikä tämä on riittävän selkeä. Ei siinä mitään. Toiseksi meidän täytyy väijämättä pohtia enemmän ihmisoikeuskysymyksiä. Näistä puhutaan miltei jatkuvasti, joten tämä oli suuri yllätys, että ne ovat tähänkin mukaan. Ja tietystikin tämä ei ole määrävä tekijä, mutta se on kuitenkin tärkeä akseli Välimeren suhteessa talouden kehitys, kulttuuripuolen yhteistyö, kulttuurin vaihto, Välimeren alueen puhdistaminen. Nämä ovat kaikki hankkeita, joita viedään eteenpäin Välimeren unionin yhteydessä ehkä enemmän olisi voitu pohtia myöskin miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, mutta nyt ei olla enää harjoittamassa sellaista naapurispolitiikkaa, jossa esitetään tiettyjä ehtoja avun antamiselle. Kyse on pikemminkin monenvälisyydestä. Eurooppa suhteessa muihin kumppaneihin. Voimme yhdessä kehittää tätä asiaa. Nyt perinteinen ehdollisuus on tästä kadonnut. Tietysti meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin seikkoihin. Se on sanomattakin selvää. Tietystikin meidän täytyy vahvistaa tai ilmaista vahvat tahtomme meidän puolellamme viedä eteenpäin Välimeren unionin hanketta ja varmistaa samalla, että rauha ja vakaus Lähi-idässä saadaan huolittua parempaan kuntoon. Ne maat, jotka ovat lähempänä tuota aluetta, voivat lähemmin seurata konfliktin kehittymistä ja vaikuttaa siihen Euroopan unionin täytyy sanoa painava sanansa, mutta meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiomme siihen, että ei anneta välimeren tehtäviä, jotka on mahdotonta toteuttaa käytännössä. Maatalouskysymyksistä olen samaa mieltä. Tietystikin täytyy vielä täsmentää tässä suhteessa sanamuotoa. Ja kuten aiemmin jo sanoin, toivon todellakin, että kaikki katsovat olevansa tässä voivat tulla mukaan tällaisessa avoimuuden hengessä tähän keskusteluun ja tarkistukseen, että kun saadaan, voidaan keskustella enemmän ja toivottavasti tulevina viikkoina myöskin enemmän aikaa keskustella kuin tänään oli. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määräaika on 24.3. kello 12. Kiitos. C'est pas toujours très clair. Hein,